Good morning everybody. Uh, welcome to our... Uh, Huomenta. Tervetuloa viimeisen kokouksemme ennen kesätaukoa. Aloitamme välittömästi lausuntoluonnokseen käsittelyllä. Aiheena julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö. Julia Reda on valmistelija. Olkaa hyvä. Mm the uh, recast of the public sector. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä laadittu direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Mielestäni komissio on tässä jo aloittanut tekemään hyvällä ehdotuksella ja tarkoituksena on saada enemmän julkisen sektorin hallussa olevia tietoja, erityisesti dynaamista tietoa, joka muuttuu reaaliajassa saatavilla kaikenlaisissa sovellutuksissa, jotta saataisiin esimerkiksi kuluttajille ja yhteiskunnalle ja taloudelle hyötyjä. Ja IMKO-valiokuntana meidän, me olemme tässä 53 plus säännön kautta mukana ja tarkoituksena on se, että tämä toimii mahdollisimman jouhevasti. Aivan kuten olen sanonut jo ensimmäisessä keskustelussa, meillä on hyödyt siitä, että saamme tietoja, jotka ovat avoimia, jo alusta asti oletusarvoisesti. Sillä saadaan hyötyä hallinnoille ja eivät ainoastaan, ne eivät ainoastaan hyödytä yhteiskuntia vai erilaisia hallintoja, jotka itse pääsevät käsiksi omiin tietoisiin hyvin rakennetulla, rakenteellisella tavalla. Eli tämä olisi helpotus kaikille osapuolille. Yksi tärkeimpiä muutoksia, joita haluamme tähän uudelleen laadittuun tekstiin ottaa, olisi se, että rajoitettaisiin sitä, että miten julkiset hallinnot voisivat veloittaa rahaa näiden tietojen saannista. Ja syy tälle on se, että kokemus on osannut, osoittanut, että yhtäältä suurimmassa osassa tapauksissa nämä kustannukset eivät vaikuta huomattavasti näiden tietojen saataville asettamiseen laajemmassa määrin. Eli jos tämä rahoitusvaikutus on valtava, niin silloin haluaisimme tähän puuttua, mutta toisaalta sitten taas se, että veloitetaan näiden tietojen saa, saa, saannista, tämä vaikuttaa markkinoiden keskittymiin. Ne yritykset, jotka pystyvät maksamaan tiedoista, ovat pienempiä, niiden määrä on pienempi, ja kansalaisyhteiskunta sitten äh, on riippuvainen näistä tiedoista. Yksi esimerkki on se, että myydään näitä geografisia maantieteellisiä tietoja Googlelle, Googlelle Google Mapsin luomiseen. Tämä ei tuo paljoakaan tie- varoja julkiselle hallinnolle, mutta se sitten vaikuttaa siihen, että muut eivät voi avoimiin esimerkiksi OpenStreetMap-hankkeessa käyttää näitä tietoja mikä voisi olla hyvä vaihtoehto Google Mapsille. Eli tässä meillä on mielestäni vastuu julkisena sektorina toimia niin, että emme vahvista suurten yritysten tilannetta, vaan helpotamme kilpailua. Ja miten näitä rajoituksia sitten voitaisiin ottaa käyttöön? Yhtäältä voitaisiin nostaa tätä raja-arvoa sille, että missä tilanteissa voidaan velottaa rahaa – näistä tiedoista. Ja sitten toisaalta voitaisiin eksplisiittisesti sanoa direktiivissä, että minkä, minkä tyyppiset niin kutsutut korkean lisäarvon tietoaineistot olisivat ilmaisia. Komissio ehdottaa, että tämä tehtäisiin delegoidulla säädöksillä. Mielestäni tämä on hieman kyseenalaista, koska tämä on hyvin ydinkysymys tässä direktiivissä ja lainsäätäjänä. Meidän pitäisi ottaa lista jossa luetellaan nämä kaikki korkean lisäarvon tietoaineistot. Eli olen tehnyt ehdotuksen tällaisesta liitteestä, joka perustuu äh, G8 ja Open Knowledge-säätiön tietoista ja odotan äh, edustajien kommentteja tähän ja katsotaan sitten, miten voimme kehittää tätä liitettä. Tietysti komissio voi äh, julkisten kuulemisten kautta täydentää tätä listaa. Mutta mielestäni tämän ei pitäisi olla täysin komission käsissä määritellä nämä korkean lisäarvon tietoaineistot. Sitten olen tehnyt yhden lisäyksen siihen, että kuinka näitä tietoaineistoja voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla Euroopan tasolla. Julkisen sektorin tietodirektiivissä käsittelemme sitä jäsenvaltio näkökulmasta, mutta haluaisimme myös luoda sellaisen tilanteen, että näitä tietoaineistoja koostettaisiin Euroopan tasolla, jotta voidaan taata se, että ne sovellukset, jotka ovat jo Euroopan, alu, Euroopan laajuisia voivat päästä käsiksi näihin tietoihin. Olemme keskustelleet tästä ensimmäisessä varjoistelijoiden kokouksessa ja voi olla, tai siellä tuli esille, että tämä yhteinen digitaalinen palveluväylä, Single Digital Gateway, voisi olla hyvä paikka tälle ja tässä tarkistuksessa 22 myöskin on ehdotus tästä tämän suuntaisesti. Sitten mitä tulee dynaamiseen tietoon, on hyvä, että on yhteiset standardit tässä PSI-direktiivissä liittyen niihin liittymiin, joita voidaan käyttää, jotta päästään tiedoksi näihin tietoihin reaaliaikaiseksi. Koska jos puhutaan näistä tiedoista, niin ei ole kovinkaan käytännöllistä, jos joudutaan käsittelemään yksittäisiä pyyntöjä, joihin pitää saada aina vastaus ja pitää odottaa sitä vastausta. Koska sitten kun se vastaus saadaan, niin sitten tämä data, tieto on jo mennyt vanhaksi. Eli me haluaisin, että meillä on tällaisia apiliittymiä, jossa päästään tietoihin reaaliaikaisesti reaaliaikaisesti käsiksi. Ja tietyt laatukriteerit tietysti pitää olla, ja niistä puhutaan tarkistuksessa 18. No sitten minkälaisia lisenssejä pitäisi käyttää, jotta voitaisiin antaa pääsy näihin julkisen sektorin tietoihin. Käytän tässä kahta erilaista kriteeriä. Yksi niistä on se, että minkä tyyppisiä lisenssejä on, jotka ovat vähiten rajoittavia, jotta se sitten mahdollistaa uudelleenkäytön. Sitten toinen kriteeri on se, että mitkä, mitä lisenssejä on yleisesti käytössä, koska tähän liittyy myöskin ongelma siitä, monimutkaisuudesta. Eli jos jokaisella hallinnolla on omat lisenssit, jotka ovat erilaiset muista laajasti käytöstä lisensseistä, niin se vaikeuttaa ja monimutkaistaa tätä tilannetta. Eli me kehotamme käyttämään näitä laajasti tunnistettuja ja käytettyjä lisenssejä. Sitten direktiivin nimi. Sitä ehdotettiin Open Data Directive, muuto, että sitä muutettaisiin täksi, eli avoimen tiedon direktiivi. Haluaisimme tehdä enemmän jotta ihmiset tietäisivät mahdollisuuksista päästä käsiksi julkisen sektorin tietoihin ja haluamme aktiivisesti kannustaa ihmisiä käyttämään näitä tietoja ja siksi tämä Open Data-direktiivi eli avoimen tiedon direktiivi olisi parempi tässä yhteydessä. Viimeisessä varjoesittelyn kokouksessa puhuimme jo näitä suurin, puhuimme näistä suurimmista ö, kysymyksistä ja yleisesti oltiin sitä mieltä, että on parempi, että olisi tämä liite tässä mukana, mutta meidän pitää vielä intensiivisesti keskustella yksityiskohdista juuri tästä veloittamisesta ja sitten liitteen sisällöstä myöskin. Muutoin toivon, että pääsemme nopeasti tässä eteenpäin ja tavoitteena on hyväksyä tämä lausunto siihen mennessä, kun ITRE komitea, joka tässä on johtava valiokunta, on tehnyt omat tarkistuksensa, jotta se olisi mukana täysin tässä keskustelussa alusta asti myöskin. Ja toivottavasti neuvosto saa myös Itävallan puheenjohtajuuskaudella tästä yleislähestymistavan, jotta me voisimme sitten parissa kolmessa vuoropuhelussa päästä tässä eteenpäin. Ja kaikki varjoesittelijät ovat olleet hyvin avustavia hyvin alus, jo hyvin alussa, alusta asti tässä prosessissa. Olen kuullut heidän kantojaan ja odotan tarkistuksia, joita he laativat tämän päivän puolen päivään mennessä. Itse en tehdä, tee tähän paljon lisäyksiä, vain muutaman selvennyksen ja yhden lisäyksen ja viittauksen tähän tietokantadirektiiviin, mutta muuten kyllä pysyttelen siinä, mitä tässä lausunnossa on. Ja käytämme kesätaukoa hyväksemme, jotta voimme valmistella kompromissitarkistuksia, jotta sitten kesän jälkeen voimme välittömästi päästä neuvotteluihin näihin, näistä kompromissitarkistuksista 10. ja 11. lokakuuta. Thank you very much. Kiitos paljon. Siirrymme varjoseteleihin EPP-verheihin. Kiitos paljon. Pidän komission ehdotusta oikein hyvänä, sillä siinä on kyseessä järkevä uudelleenmuokkaus direktiivistä. Tavoitteena on se, että mahdollisimman paljon materiaalia, tietoaineistoja ja tietoita julkiselta sektorilta saataisiin laajamittaisen käyttöön. Julkisen sektorin hallussa olevassa tiedossa on paljon potentiaalia niin taloudellisissa mielessä kuin innovaatioidenkin kannalta, se lienee selvää. Kiitän esittelijää tästä luonnoksesta, lausuntoluonnoksesta ja joitakin asioita täytyy varmasti vielä muuttaa, jotta saadaan tasapainoinen lausunto aikaiseksi. Ensinnäkin meille on tärkeää subsidiariteettiperiaatteen noudattaminen. Jäsenvaltioiden harkintavallassa pitäisi edelleenkin olla ja niiden vastuualueella sekä kuntien vastuulla, haluavatko ne saattaa tietoja käytettäväksi vai ei. Eli mitä tietoja luovutetaan on ollut tähän astikin jäsenvaltioiden hallussa oleva päätös ja niin sen pitäisi myös olla. Aiemman direktiivin laatimisen aikana määriteltiin puitteet sille, mitä tietoja halutaan julkistaa ja nyt sitten täytyy katsoa, että millä kriteereillä niitä julkistetaan ja mitä kriteerejä noiden tietojen pitäisi täyttää. Ei siis ole hyvä, jos laaditaan sellainen direktiivi, jolla julkistetaan sitten kaikki tiedot, vaan siten, että julkist- voidaan julkistaa sellaisia tietoja, joita voidaan järkevästi hyödyntää edelleen. Sitten korkean lisäarvon tietoaineistosta sanoisin, että on selvää, että on sellaisia tietoja, joilla on suurempi merkitys julkisen hallinnon kannalta ja muissa suhteissa. Ja tätä ei pitäisi komission delegoiduilla säädöksillä ratkaista, vaan meidän pitää päästä vaikuttamaan siihen, miten nämä korkean lisäarvon tietoaineistot määritellään. Se ei saa olla yksin komission päätösvallassa. Ja tässä lausuntoluonnoksessakin tämä on otettu huomioon, mikä on tosi hyvä asia. Subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti toivoisin, että tässäkin jäsenvaltiot pääsisivät vaikuttamaan, vaikuttamaan siihen, mitä tietoaineistoja ne pitävät korkean lisäarvon tietoina, sillä siitä voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Sitten nämä maksut. Tietojen ylläpito ja tarjolle saattaminen on monesti hyvin aikaa viepää ja jos on sellaisia reaaliaikaisia tietoja, joita julkisella sektorilla ei ole äh, oman etunsa mukaisesti mitään intressiä saattaa saataville, niin silloin pitäisi myös voida periä maksuja. Olemme keskustelleet paljon erilaisten julkishallinnon toimijoiden kanssa tästä asiasta ja jo aiemman direktiivin johdosta on tullut hyvin paljon kustannuksia ja tämä on sitten johtanut esimerkiksi lisenssimaksujen nostoon. Ja kaikki eivät ole enää pystyneet hankkimaan lisenssejä tästä syystä. Tässä on siis kyllä sudenkuoppia olemassa, mutta toisaalta pitää harkita sitä, että onko sitten julkisilla varoilla tuotettava arvoa yksityisille yrityksille. Siitä täytyisi käydä selvä rajaveto. Jos on sellaisia tietyjä, joita ilman suurta lisävaivaa, niin niitä voidaan mielestäni asettaa saattaville ilman maksuja, mutta jos niitä kustannuksia ja vaivaa aiheutuu, niin sitten pitäisi olla mahdollista periä maksuja ja lisenssimaksuja. Mutta se, että että tietyt yritykset voivat pyytää tietoja julkishallinnolta, niin sehän on jo nyt olemassa. Jos tiedot eivät ole jostain syystä salaisia, niin viranomaisilla on myös velvollisuus luovuttaa niitä tietyillä ehdoilla. Jos tätä ei harkita tarkoin, niin sitten veronmaksajille voi koitua lisätaakkaa. Sitten ylikuormituksen välttämisen pitäisi poikkeustapauksissa olla mahdollista myös jatkossa ja jos tähän asiaan liittyy liikaa ylimääräistä vaivaa ja työkustannuksia, niin tästä ei pitäisi tulla mikään lisätaakka kunnille, että niiden pitää antaa näitä tietoja käyttöön. Sitten julkiset ja yksityiset yritykset. Artikla 1 direktiivissä on muotoiltava niin, että tuo johdanto-osan 22 perustelukappaleen sisältö tulee esille – Pitäisi saada itse päättää, asettavatko viranomaiset tai yritykset tietoja käytettäväksi. Ja eh, julkishallinnollisten yritysten ei pitäisi liian eh, kovasti joutua kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa. Meillähän on yksityiset, yksityisiä yrityksiä paljon ja vapaa kilpailu ja markkinatalous. Ja sitten jos julkiset julkishallinnon omistamat yritykset kilpailevat samoilla markkinoilla, niin pitää katsoa, että toimintaedellytykset ovat kaikille samanlaiset, jottei tapahdu kilpailun vääristymistä. Minun puolestani sopii hyvin, että myös julkishallinnolliset yritykset otetaan mukaan tähän direktiiviin ja toimintaan, mutta kun nyt vapaa kilpailu hallitsee, vallitsee periaatteessa, niin pitää myös kohdella kaikkia tasapuolisesti. Kiitos paljon. Seuraavaksi Jaakon ZD-ryhmän puolesta. Uh, Kiitos paljon. Kiitos valmistelijalle hyvästä työstä. Valitettavasti en voi sanoa samaa komission toimesta tämä korkean arvon data, joka on tärkeä osa, niin tätä ei ole käsitelty avoimesti ja yhteistyölähtöisesti Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että korkean arvon tiedoista, niin niiden hinta pitäisi perustua sosiaalistaloudellisiin seikkoihin. Se pitäisi olla avointa kaikille halukkaille käyttäjille. Komissio ei ole tehnyt listavaikutusten arviointia tai selkeää valintakriteeristöä, miten nämä valitaan, nämä tiedot, korkean lisäarvon tietoaineistot. Minä haluaisin, että tehdään lista korkean lisäarvon tietoaineistosta artikla 14 koskien. Olisi hyvä selventää tätä soveltamisalaa. Tämä on vapaaehtoinen tämä julkisten tietojen välittäminen, välittäminen tämä pitäisi ilmoittaa näin. Kiitän tätä lähestymistapaa, joka valmistelijalla on, että tietoa aggregoidaan unionin tasolla. Tämä pitäisi, tietojen pitäisi olla helposti käyttäjien ulottuvilla. Olen sitä mieltä, että kuluja olisi myös rajattava. Avointen tietojen tulisi kulkea käsi kädessä kansallisen turvallisuuden ja henkilötietosuojan kanssa. Uh, Kiitos, Eser ryhmän edustaja. Kiitos paljon. Pidän tätä valmistelijan luonnosta hyvänä. Se on mielestäni oikein toimiva ja tarjoaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. Se, että julkisen sektorin pitäisi antaa tietoja käyttöön, on hyvä aloite ja se on omiaan myös lisäämään avoimuutta – Mielestämme tarkistus kolme lausunnossa on hyvä. Sen mukaan tietoja pitää tarjota käytettäväksi oletusarvoisesti avoimen tiedonsaannin perusteella. Toivoisimme, että API-rajapintojen määritelmää täsmennettäisiin sillä se on tärkeä tekninen keino ja tässä mielessä 14 ja 18 tarkistukset ovat hyviä. Tietoaineistojen määritelmä on mielestäni ongelmallinen, sillä jos siis se, joka koskee sitä, mitä tietoja jäsenvaltioiden pitäisi rajoitukset antaa käyttöön. Ja tässä luottaisiin ennemmin oikeasuhtaisuusperiaatteeseen ja subsidiariteettiperiaatteeseen. Eurooppalaisen lainsäätäjän pitää selvästi määritellä se, mitä tietoja julkisilta viranomaisilta vaaditaan ja myös se pitäisi perustella, että miksi niitä halutaan saattaa käyttöön. Euroopan edun kannalta pitäisi ottaa tässä huomioon vain sellaiset tiedot, jotka eivät vaaranna EUn kansalaisten perusoikeuksia ja sen takia – korkean lisäarvon tietoaineiston rajaus tarkistuksen 21 mukaisesti vain välttämättömiin tietoihin on mielestäni hyvä. Kaupparekisteritiedot, kartta-aineistot ja julkisia hankintoja koskevat tiedot pitäisi ottaa myös huomioon. jäsenvaltioilla pitäisi olla vastaavasti kuin nytkin oikeus rajoittaa niitä luovuttamiaan tietoja vain siihen, mitä ne, mitä ne haluavat ja pitävät tarpeellisena. Ja myös sisämarkkinanäkökohdat on otettava tässä huomioon. Uh, Karantsova Alden puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. ALDE on aina tukenut avointa hallintoa ja avointa tietoa ja tämä, voimme täysin tukea näitä tarkistuksia. Mitä sitten tulee meidän muihin ehdotuksiimme? Tässä on kolme kategoriaa oikeastaan. Yksi liittyy siihen, että tietojen uudelleenkäyttö on mahdollista ainoastaan, jos niihin päästään käsiksi pyynnöstä ensinnäkin. Me, mielestäni tämä pitäisi tehdä selväksi direktiivistä, ja tämä voidaan tehdä niin, että otetaan osa tästä ympäristötietodirektiivistä ja käytetään sitä tässä. Eli tämä olisi tällainen yleisen pääsyn vaatimus. Sitten tämä, tämä periaate vapaasta pääsystä on monien hallitusten hyväksymä ja meidän mielestämme siitä pitäisi tehdä selvä ja verollinen. Sitten dynaamiset tiedot, joista puhuit jo. Meidän mielestämme tämä pitäisi, ne pitäisi to, antaa reaaliaikaisesti ilman minkälaisia viivytyksiä. Tieto on hyödyllistä ainoastaan, jos se on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Eli jos aamulla pyydetään tietoa ja se saadaan sitten illalla, niin se ei auta ketään. Jos jonkinlaisia viivytyksiä on, niin sitten käyttäjille pitäisi saada tästä tieto ja kert- heille pitäisi kertoa, että mikä tämä viivytys on. Sitten kolmanneksi nämä eh, eh, avaruustiedot, niiden pitäisi olla myöskin tässä korkean lisäarvon tietoaineistossa. Eli karttatiedot ja muut maantieteelliset referenssit ovat tärkeitä. Mielestämme niistä pitäisi tehdä avoimia ja ilmaisia kaikille. Esittelijä, olette pyrkineet jo tekemään näin tämän liitteen muodossa, mutta me haluaisimme, että tätä selvennettäisi vielä edelleenkin. Ja kiitoksia esittelijälle. Odotan nopeaa ja jouhevaa hyväksyntää tälle asiakirjalle. Uh, Kiitos. Sitten antaisin puheenvuoron Ivo Volmanille komission Connect-pääosastolta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa lausuntoluonnoksesta. Olen erittäin tyytyväinen, että tarkistukset vahvistavat esityksen säännöksiä. Se, että tämä nimi olisi avoimen tiedon direktiivimme. Toivotamme tämän tervetulleeksi tämän ehdotuksen. Lisäksi ehdotukset liittyen näihin hintasäännöksiin. Ne ovat mielestäni hyviä, ne ovat helppo panna täytäntöön, ne ovat selkeämpiä. Toisaalta on joitain kohtia, joihin on kenties syytä perehtyä tiiviimmin teknisestä näkökulmasta tai ihan sen kannalta, että saadaan sopu aikaiseksi myöhemmässä vaiheessa. Paljon on puhuttu PSI-direktiivistä ja siitä, että kansallisten säännösten tulisi toimia yhteen. Sitten korkean lisäarvon tietoaineistot. Tätä sivuttiin myös. Olemme tyytyväisiä, että näiden tietoaineistojen tärkeys ymmärretään – ja toisaalta me ymmärrämme, että halutaan luoda selkeämmät puitteet, mitä halutaan tehdä tässä delegoidussa säädöksessä, ja tämä halutaan perussäännöksessä huomioida. Toisaalta olisi kuitenkin hyvä, että on jonkinnäköistä avoimuutta sen suhteen, miten, sellainen joustavuutta, millainen tämä lista on. Ja toisaalta me haluaisimme, että nämä avoimen tiedon listat olisivat avoimia. Odotamme innolla yhteistyötä tämän ehdotuksemme kanssa ja toivottavasti saamme hyvän mietinnön loppujen lopuksi. Kiitos Julia Reda vielä lopuksi. Much, Madam Chair. I would like... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiittäisin kaikkia varjovalmistelijoita rakentavista huomioista ja komissiota tästä hyvästä lähestymistavasta. Meillä on ollut jo yksi tekninen tapaaminen komission kanssa ja toivon, että voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä, jotta saamme aikaan hyvän ratkaisun korkean lisäarvon tietoaineistosta ja muista avoimista kysymyksistä. Uskon, että saamme sopi- sovun aikaan heti kohta kesätauon jälkeen ja tässä samassa käytän tila- tilaisuuden hyväkseni ja toivotan kaikille oikein hyvää lomaa. Kiitos ja kuten aluksi täällä sanot, Budjettiin tarkistusten jättämisen takaraja on tänään kello 12. Tarkistuksia käsitellään syyskuun kokouksessa ja äänestämme lokakuussa. Kiitos oikein paljon. Ehdotan, että aloitamme tämän päivän äänestykset viimeinen äänestyksemme ennen kesälomia. Ja ensimmäinen mietintö koskee näitä tuotteiden laatueroja sisämarkkinoilla. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta se raukeakin, anteeksi, anteeksi. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 52 tarkistus on kyseessä. Hyväksytään 19 puolesta 16 vastaan. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistakaamme 69, tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme. Agri 5 tarkistetaan. Hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tarkistetaan tarkistus 101. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän on pakko tarkistaa EPPstä. Ei näy ääniä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi 153 puolesta vastaan tyhjään. Tarkistetaan 153 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. liian myöhäistä. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjä. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan 162. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Kompromissi 17 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan Tyhjä. tarkistetaan. Kompromissi 18 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä tarkoittaa sitä, että käymme tarkistukset läpi yksitellen. Tarkistus 171 puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan 171 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. 172 tarkistetaan. Hylätty. Agri 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistukset 1 ja 2 Identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä. Sanoisin, että tämä on tarkistettava. Tarkistakaamme. Tarkistus kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. agriho H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri A raukeaa. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan, tarkistus kymmenen Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, tarkistetaan numero 14. Hyväksytty Agri C puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Tämä tarkistetaan sähköisesti Agri C. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä tarkoittaa, että siirrytään tarkistukseen 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Agri E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Agri F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty aggregeen puolesta vastaan tyhjää sähköinen tarkistusäänestys aggregee äänestys päättyy hyväksytty tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ka- tarkistus Tämä raukeaa, eli tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolestaan vastaan tyhjä hylätty. Envi 9, toinen osa Kuten sanoin, Envi 9 toinen osaa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvää. Äänestämme sähköisesti Envi 9 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 10, toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan Envi 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Envi 18. Envi 18. Löytyikö kohta puolesta vastaan tyhjä hylätty? Tarkistamme Envi 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 4. Seitsemän A hyväksyttiin muistaakseni. Envi E koskee sama kohtalo, jo, kohtalo joten Envi 4. Envi 4 on kyseessä nyt. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi yhdeksän. raukeaa. Neljä hyväksyttiin myös, sitten Envi 11, Envi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, sanoisin, tarkistetaan sähköisesti. Envi 12 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 33 ääntä puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Olga, haluaisitko puhua? Well, colleagues, just uh, big thanks to... Uh... Niin oikein suuret kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja myöskin kollegoille muista valiokunnista. Agrista esimerkiksi olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ja luulenpa, että Euroopan parlamentti ainakin meidän valiokunnissamme on tehnyt aivan selkeän, antanut selkeän kannan siitä, että tällaista kahdenlaista laatua ei voida hyväksyä. Kiitoksia oikein paljon. Okay, so then we will continue with uh, the votes and... Uh... Jatketaan sitten äänestyksiä. Seuraavaksi ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin muuttamisesta ja Busoi on siinä valmistelijana. Ja aloitamme 3 ja 70 tarkistuksesta identtiset puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä tulos, joten tarkistetaan koneellisesti tarkistukset 3 ja 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 70, ei vaan se raukeaa, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 72 koneellisesti. Äänestys päättyi ja hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Eiköhän se ollut hyväksytty, mutta tarkistetaan 73 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raukeaa ja 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan ja hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 ja 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty kompromissi Kymmenen. Ei, sitä ei äänestetä. Eli tarkistus 102 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Ei, kompromissi, vaan 105 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan tuo äskeinen kompromissi 17 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 108, 90 ja 11 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, anteeksi, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 112. Äänestys päättyy. Hylätty selvin numeroin. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan ja hyväksytty 116 puolesta. Öö, ei vaan raukeaa. Savoin seuraava, joten se sitten äänestetään 119 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty 120 puolesta. Ei vaan sekin raukeaa. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kerralla äänestetään 124-128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 ja muita tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, mikä se on seuraava? 140 puolesta. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten hypätään kompromissiin kuusi puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 26 puolesta 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on varmaan hylätty, mutta tarkistetaan 177. Äänestys päättyy. Ja hylätty kyllä vaan. Sitten seuraavana 35 puolesta. Ai niin, se yhdessä äänestetty nippu hyväksyttiin. Ei vaan se hylättiin, joten 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä ei se raukeaa 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 ja 49 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 raukeaa. Seuraavana 52 puolesta Niin eli tästä äänestetään 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 26, 8 ja 4 tyhjää. Onnittelut valmistelijalle, joka ei ole nyt paikalla. Mutta henkisesti hän lienee läsnä kanssamme. Sitten seuraavana äänestys muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Ja siinä äänestetään alustavasta sopimuksesta koneäänestyksenä. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Onnittelut. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Kiitoksia. Tämä on ollut oikein suuri saavutus, jonka olemme saavuttaneet yhdessä ensimmäisessä käsittelyssä alle kuudessa kuukaudessa, eikä tätä olisi voinut tapahtua, ellei minä olisi saanut valtavaa tukea teiltä. Eli kiitos Kristel Diita, Daniel, Julia, ja kaikki muut, jotka ovat todella auttaneet. Marko, sihteeristä Panos, Marke, Silve, kaikki muut, Anna myöskin oikeudelliselta osastolta ja tietysti Viron ja Bulgarian puheenjohtajakaudet ovat olleet erittäin hyvässä yhteistyössä tässä asiassa. Se, että tämä vaatimus, tietojen paikallistamisvaatimus poistetaan, me saamme todella vapaat markkinat tiedon kululle ja tämä on valtava edistysaskel yhtenäismarkkinoille. Näin saadaan Euroopasta kilpailukykyisempi. Tämä on hyvä esimerkki tulevaisuuteen suuntaavasta asetuksesta ja säännöksistä, josta saamme konkreettisia tuloksia eurooppalaisille. Kiitoksia. Thank you, Anna-Maria. Um, Kiitos Anna-Maria. Ja sitten seuraava äänestys, yhtenä digitaalinen palveluväylä ja siinäkin on äänestys alustavasta sopimuksesta koneellisesti. We close the vote and it is... Ja äänestys päättyy hyväksytty. Äänin 33 puolesta, 3 vastaan, yksi tyhjää. Okei, okay, then... Um... No niin. Sitten seuraava äänestys Ah, pahoillani esittelijä haluaakin sanoa jotakin. itse siis pahoillani, olepa, olepa hyvä. Kiitos paljon. Kiitos kaikille tuesta. Tämä on merkittävä askel eteenpäin kansalaisten kannalta. Joten haluan todellakin kiittää kaikki poliittisia ryhmiä ja ennen kaikkea varjoesittelijöitä ja avustajia, Bulgarian puheenjohtajaa Bulgarian puheenjohtajavaltiona tästä hyvästä synergiasta. Olen tyytyväinen, että toimielimet tekivät hyvää yhteistyötä tämän tärkeän lainsäädännön parissa. Ennen kaikkea olen ylpeä näistä tuloksista, joita saavutimme. Minä uskon, että Euroopan parlamenttina me saimme enemmän voittoja kuin mitä me kuvittelimme. Tämä on voitto kaikille poliittisille ryhmille, varjoesittelijöille ja poliittisille neuvonantajille. Meillä oli kunnianhimoinen mietintö. Ja meidän kanta on nyt voittaja. Me annamme pääsyn hallinnollisen menetelmien korkealaatuiseen tietoon ja tarjoamme kaikki nämä palvelut yhdessä hakukoneessa. Ja tämä on mielestäni suuri askel eteenpäin. Tämä on tärkeä asia kaikille kansalaisille, jotka haluavat elää, muuttaa rajojen yli ja aloittaa yrittämisen toisessa maassa. Nämä ovat sellaisia päiviä, jolloin on hienoa olla meppi. Täynnä tällaisten päivien takia me olemme täällä. Kiitos paljon ja onnittelut hienosta saavutuksesta. Thank you and then our next... Kiitoksia. Sitten seuraava äänestys koskee yleistä budjettia, yleistä talousarviota EUn varainhoitovuodeksi 2019. Ja ensinnäkin äänestämme näistä numeroista, luvuista, mutta ensinnäkin meillä on tämä mandaatti, mistä äänestämme. Onko kaikilla oikea asiakirja siinä edessään? Eli puhumme ää, äh, e, e, esittäjän mandaatista valtuuskunnalla. Kuka on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Sitten menemme Ingo Butch 2 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, tietääkö kaikki, mistä nyt tässä äänestämme. Onko teillä oikea lista edessänne? Onko kaikilla oikea lista? Eli Imko Budg 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko Budg 3 puolesta se ilmeisesti raukeaa, koska kaksi hyväksyttiin. No Imko, Imko Budg 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko Budg 5 puolesta vastaan tyhjää hyvätty. Imko Budg 6 ja ensin äänestetään näistä kommentteista ja sitten sen jälkeen luvuista. Eli Imko Budg 6 kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt sitten luvuista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme Imko Budg 7 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Imko Budg 7. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Imko Budg 8 Ensinnäkin kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetista, luvuista tarkoitan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten niin, niin olen pahoillani. Tässä olikin vielä Imko Budk. Yhdeksän kommentit puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten luvuista Imko Budk yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko Budk kymmenen. ensinnäkin kommentit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten luvut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Imko Bud 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, sitten menemme tähän normaalimpaan äänestyslistaan. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa neljä puolesta pahoillani sano puhuja. Eli tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää,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 vastaan tyhjää, hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljätoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 18 koneellisesti. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä tuo 31. Tarkistetaan 31. Eli tarkistetaan vielä tuo tarkistus 31. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Ja sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta, kolme vastaan. Eli onnittelut esittelijälle. Sitten viimeinen äänestys tälle päivälle. Eva Meidel on esittelijämme. Ensinnäkin käydään sitten 58 tarkistukset, ne ovat identtisiä. Kuka äänestää puolesta vastaan? Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Mielestäni se oli melko selvä, mutta tarkistetaan nyt. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Sitten 59 ja 61 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki muut tässä kohdassa raukeavat ja pääsemme suoraan lopulliseen äänestykseen. Löysivätkö kaikki tämän kohdan? Everybody found it? Löysittekö te? Onko tämä selkeä asia? Sitten lopullinen äänestys. Eli äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta ja 4 vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. No niin, näin ollen voimme päättää äänestykset tältä päivältä ja ennen kesälomia viimeiset äänestykset loppuivat tähän. Eli kiitoksia kaikille ja kiitoksia niille, jotka eivät jää tänne kuulemistilaisuuteen. Oikein hyvää kesätaukoa teille kaikille.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

Okay, so welcome back um, everybody. We... Tervetuloa takaisin. Nyt meillä on kuuleminen aiheesta maksuviivästykset. Ja käsittelemme varsinkin maksuviivästysdirektiivin vaikutusta ja täytäntöönpanotilannetta jäsenvaltiossa. Tervetuloa panelisteille. Meillä on luonnollisesti myös runsaslukuinen yleisö verkossa, koska tämä kuuleminen välitetään verkkoon. IMKOlle tämä on tärkeä aihe. Se, että voidaan kaupallisissa transaktioissa taistella maksuviivästyksiä vastaan niin yritysten välisessä maksuliikenteessä kuin julkishallinnon ja yritysten välisessä maksuliikenteessä. Kuten tiedätte, normaalisti meillä on täällä Lara Komi esittelijänä. Valitettavasti hänen oli lähettävä perhesystä takaisin Italiaan. Sabin on täällä tila, hänen tilallaan, joten hän sai ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos paljon. Mainitsit jo, että Lara ei ole täällä paikalla ja Toivotan hänelle kaikkea hyvää siellä Italian päässä. Direktiivi hyväksyttiin 16. helmikuuta 2011 ja määrä aika jäsenvaltioissa oli maaliskuussa 2013. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa maksujen oikea-aikainen saaminen ja se, että maksuviivästyksien yhteydessä laskuttajilla on toimintamahdollisuuksia ja pyritään kannustamaan maksujen oikea-aikaiseen maksamiseen, etenkin pitkä, pitkien maksuaikojen yhteydessä. Direktiivillä on seuraavat yleiset tavoitteet. Sisämarkkinoiden prosessien yhtenäistäminen eri EU-maissa ja sellaisen oikeudellisen ja liiketoiminnallisen ympäristön varmistaminen, että se tukee oikea-aikaisia maksuja, jotta pk-yritysten rahoituspuoli säilyy hyvänä. maksuviivästysdirektiivissä on asetettu 30-60 päivän määräaikaa maksuille julkishallinnolta yksityisille toimijoille. Ja yritysten välisissä sopimuksissa julkisviranomaisten kanssa voi olla poikkeuksia tästä Ja jos jokin osapuoli näissä maksujärjestelyissä on julkinen viranomainen, niin silloin maksuaika on enintään 60 päivää. Italian julkishallinnossa kuitenkin keskimääräinen maksuaika on 104 päivää, eli 57 päivää suurempi kuin EUn keskiarvo, joka on 47 päivää. Suurissa EUn jäsenvaltioissa on parempia määräaikoja esimerkiksi Espanjassa 52 päivää, YKssa 26 päivää ja Saksassa ja Ranskassa sitä väliltä. Mitä ovat tärkeimmät syyt näihin maksujen viivästymisiin? Ensinnäkin julkishallinnon rahavirrat, toisekseen hallinnon tehottomuus maksujen hoitamisessa ja ja muitakin ongelmia esiintyy. Mitä päätöksiä yritykset sitten, tai miten yritykset pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia, kun julkishallinnolta ei saada rahoja? Sitä on nimittäin vakavia seurauksia työllisyystilanteelle, investoinneille ja talouden toimivuudelle ylipäänsä. Yritykset joutuvat jättämään palkkaamatta ihmisiä tai erottamaan heitä tai jättämään investointeja väliin tästä syystä. Sillä on siis kaiken kaikkiaan paljon vaikutuksia yritystoimintaan ja, ja nämä seuraukset siirtyvät sitten eteenpäin alihankintaketjussa ja yritykset käyttävät erilaisia rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi ostolas, myyntisaatavien myyntiä ja vastaavia järjestelyjä. Ja kaikki tämä vaikuttaa rahoitustilanteeseen ja yritysten kustannuksiin. Valitettavasti myös epäreiluja käytäntöjä viranomaisilla on käytössään yrityksiä kohtaan ja näitä ovat esimerkiksi se, että ei hyväksytä alle 60 päivän maksuehtoja. No, mitä direktiivillä sitten on saatu aikaan parannuksia? Euroopan direktiivillä eurooppalaisen direktiivin yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on määritettävä tarkka enimmäismäärä, jota voidaan käyttää poikkeustapauksissa. Espanjassa ja Ranskassa enintään 60 päivää esimerkiksi. Epäoikeudenmukaisesta toiminnasta pitäisi langettaa tiukkoja rangaistuksia ja pahimmassa tapauksessa peruuttaa sopimuksia. Toisaalta sopimuskausien ja maksukausien pitäisi olla kiinteitä ja pysyviä viranomaisten kanssa. Sanktiojärjestelmä pitäisi toteuttaa asianmukaisesti, kuten Ranskassa – sekä julkisella että yksityisellä puolella pitäisi saada aikaan yhteiset säännöt siihen, miten maksuaikoja käsitellään ja komissiokin pyrkii tätä asiaa edistämään kokoamalla parhaita käytäntöjä ja raportointikäytäntöjä erilaisten työryhmien yhteydessä. Maksuviivästysten on pysyttävä korkealla poliittisella agendalla ja sitä pitäisi pitää esillä myös kansallisesti nykyiset tukitoimet, kuten nopean, nopeisiin maksuaikoihin kannustaminen ja erilaiset sovittelumenettelyt ovat eräitä ratkaisuvaihtoehtoja. Ähm, Kiitos oikein paljon. Näillä puheilla voimme aloittaa tämän yrityksen välistä maksuliikennettä koskevan paneelin ensimmäinen puhuja on Luke Henriks UMstä, e käsityö teollisuuden ja PK-yritysten eurooppalainen edustuselin. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että minut kutsuttiin tänne ja haluan toivottaa Lara Komille voimia tuleville päiville. esittelijä täällä totesikin, että tämä kuuleminen on pyrkimys pitää tämä PK-yritykselle tärkeä aihe korkealla poliittisella agendalla. Ja kaikki poliittiset puolueet ajattelevat jo tulevia vaaleja, ja nyt me voisimme saada hieman sisältöä tähän teidän, teidän poliittisiin ohjelmiin tämän kuulemisen avulla. Olin täällä muutama vuosi siis sitten, kun keskustelimme direktiivistä ja ero tuolloin oli se, että tätä nykyään meillä on myös enemmän tietoja saatavilla eri maissa ja eri maista. Intrum Greidon Dania Bradstreet kertomukset ja antavat tietoja ja meidän organisaatiot seuraavat tilannetta kansallisella tasolla. Lisäksi Espanjassa on Plataforma Multi, joka tutkii tätä aihetta, joten me katsomme, mikä on maksuliikennetilanne niin yritysten välillä kuin viranomaisten ja yritysten välillä. Aiemmin kun keskustelimme tästä direktiivistä, täällä sanottiin, että maksuviivästykset johtuvat kriisistä. Luulenpa nyt, että olemme poistuneet kriisistä, mutta myös se on ollut havaittavissa, että kun emme enää ole kriisissä, niin mm, tämä maksuliikennekulttuuri on huononemassa entisestä, ja tähän on puututtava. Tässä maksuliikenne julkisten viranomaisten ja yritysten ja pk-yritysten ja suurempien yritysten välillä on kaikkein huonommassa tilanteessa. Silloin kun julkiset viranomaiset eivät huolehdi maksuliikenteestään kunnolla, se on noidan kehä. Myöskin alihankkeet eivät tuolloin saa rahojaan. Ja olisi erittäin tärkeää, että viranomaiset näyttävät esimerkkejä siinä, että he toimivat erinomaisesti siinä, mitä he tekevät. Haluaisin muistuttaa, että vuonna 2008 kun Euroopan komissio loi elpymisohjelman, julkiset viranomaiset ja eri maat lupasivat, että he maksavat 30 päivässä eri laskunsa. Jos katsoo tilannetta nykyään, voidaan todeta, ettei tilanne edelleenkään ole tällä tasolla. Mitkä ovat haasteet? Ensinnäkin me olemme sitä mieltä, että kaikkien tulisi kantaa vastuunsa. Me olemme aina korostaneet tätä julkisten viranomaisten, yksityissektorin ja myös järjestöjen tulisi kantaa kortensa kekoon. Tämä on kaikkien vastuu. Tätä me olemme aina korostaneet. Lisäksi pk-yrityksillä on ongelmia suhteissa suurempiin yrityksiin. Tätä ei voida kiistää. Tämä on nähtävissä kaikissa maissa. Ja usein sanotaan, että maksukulttuuri on parempi pohjoisissa maissa. No, tämä on totta, mutta jos katsoo tietoja myös pohjoisissa maissa, ei voi antaa näitä tietoja, niin ongelmia on pienten ja suurten yritysten välisessä maksuliikenteessä. Lisäksi vaikka on hyvä lainsäädäntö, niin silti on ongelmia. Suuret yritykset pyytävät alennuksia siitä, että he maksavat ajoissa. Näin on monessa maassa. Lisäksi on suuri supermarketti, ketju, joka pyytää 90 päivää maksuaikaa ja sitten he tarjoavat rahoitusmahdollisuuden omien rahoituspalveluidensa kautta, joten he tienavat kahdesti pk-yritysten selkänahasta. Ja mitkä osat lainsäädännössä toimivat ja mitkä eivät toimi. Sanoisin, että kaikki toimii. Toisaalta on, kyse on siitä, kuka on haluton tai halukas maksamaan. Ja tässä aivan oikeutetusti on olemassa omat välineensä. On oltava laskunhallinta, koulutusta, sitten pitäisi myös käyttää tällaista nimeämis- ja häpeä kulttuuria, jotka ovat osalta liian suuria, etteivät, ettei häpeä heitä koske. Joissain maissa ongelma on onneksi ratkennut. Toisaalta missään maassa, missään maassa ei olla onnistuttu ratkaisemaan ongelmaa pk-yritysten ja suuryritysten välisissä huonoissa suhteissa – kuinka meidän tulisi jatkaa työskentelyä. Olen sitä mieltä, että tässä pitäisi toimia vapaaehtoisesti ja oikeudellisin menetelmin. Ensinnäkin maksuehtoihin olisi saatava selvyyttä, se olisi selkeä parannus, joka voitaisiin saada aikaiseksi. Lisäksi olisi oltava täsmällisempi, kun kerrotaan, mistä lähtien maksuehtojen takaraja alkaa juosta ja Lisäksi tarvittaisiin oikeudellista välintuloa räikeisiin kohtuuttomuuksiin. Lisäksi pitäisi olla oikeus pyytää korkoa. Kukaan ei kuitenkaan uskalla pyytää korkoa, koska tässä on se uhka, että liikesuhteet kärsivät. Jos katsotaan olemassa olevia ongelmia, niin olen sitä mieltä, että tässä olisi ajateltava tavanomaisten kaavojen ulkopuolisia ratkaisuja. Ensinnäkin sopimusvapaudesta ei tulisi luopua. Joidenkin kannalta sopimusvapautta ei ole, koska ei ole mahdollista neuvotella. Se, mitä me voisimme ehdotella ja asia, jota me ehtisimme miettiä, on se, että direktiivi olisi vahvistettava siten, että luodaan selkeät maksuehdot. Ja viittasin nyt Alankomaihin. Alankomaissa PK-yritysten ja viranomaisten välillä maksuaika on 60 päivää. Tämä on mielestäni hyvä. Onko tämä ratkaisu ongelman? Ei. Mutta toisaalta meidän jäsenjärjestö Alankomaissa on työskennellyt vapaaehtoisin Sopimuksiin joidenkin suuryritysten kanssa ja tämä aikaraja on saatu 30 päivään. Osa suuryrityksistä vaatii pitkiä maksuaikoja. Voin heitä nimetä. Autosektorilla, panimosektorilla on olemassa 120-129 päivää jopa maksuaikaa. Miten tähän ongelmaan voidaan puuttua? No, joskus pyydetään myös kompensaatiota. Mielestäni kilpailuviranomaisten tulisi kyetä puuttua tähän. Me olemme tämän nostaneet esiin jo aiemmin, mutta toisaalta me ymmärrämme, että tämä on vaikea polku kuljettavaksi, mikäli kilpailupääosasto joutuu tästä huolehtimaan. Kenties voisi esittää lainsäädäntöaloitetta. Tämä liittyy myös epäterveisiin kaupankäytäntöihin. Tämä on olemassa elintarvike. Kaupan alalla olemme pyytäneet tätä laajennettavan, mutta oikeusperustan suhteen on hieman ongelmia. Meidän on joka tapauksessa parannettava direktiiviä. Kyseessä on sisämarkkinoiden toimintaa koskeva asia. Sääntöjen tulisi olla samat kaikkialla. Minä huomaan, että minulla on vielä joitain minuutteja aikaa. Minä haluaisin vielä sivuttaa julkisten viranomaisten tilannetta. Tällä on vaikutuksia myös yksityisen sektorin. Olemme havainneet, että direktiiviä olisi mahdollista parantaa. Julkiset viranomaiset käyttävät tätä tarkistusajan jaksoa hyväksi. En nyt nimeä ja häpäisen näitä maita. Jopa joissain pohjoisissa maissa ollaan havaittu, että tilanne on huononemassa ja julkisviranomaiset ovat palanneet maksuviivästysten tielle maksaessaan pk-yrityksille ja me vaadimme kompensaatioita. Mikäli pk-yritys ei saa maksua, niin pk-yrityksen ei pitäisi myöskään olettaa maksavan arvonlisäveroa. Julkinen hankintalaki Espanjassa on sellainen, että siellä on tehty aloite, jossa huonot maksajat suljetaan pois julkisista hankintakilpailuista ja julkishallinto voi maksaa suoraan alihankkijoille, mikäli tämä suoraan palkattu yhtiö ei noudata maksuaikoja. Tässä olisi työtä mepeille, mutta myös kansallisen tason toimijoille – monet teistä monin puolueen hallituksessa, joten te voisitte verota mai kotimaiden hallituksen, että he maksaisivat pk-yrityksille ajoissa. Kiitos. Seuraavaksi siirrymme eteenpäin seuraavaan vieraseen eh, herra Cassado. Hän edustaa eh, Anged-järjestöä. Eh, Olkaa hyvä. Buenos días. Hyvää päivää kaikille, oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kiittää Euroopan parlamenttia ja IMKO-valiokuntaa siitä, että olette kutsuneet minut tänne julkiseen kuulemiseen, joka koskee maksuviivästysdirektiiviä. Ennen kuin nyt menen varsinaiseen esitykseen, niin haluaisin puhua näistä Euroopan komission pyrkimyksistä parantaa tilannetta pk-yritysten osalta ja on tehty paljon tutkimuksia tältä alalta. Kiitoksia komissiolle tästä. Toivottavasti tämä vastaa joihinkin kysymyksiin, joita, on, joita tulee tässäkin kuulemisessa tänä päivänä. No niin, on hyvä, että saadaan todella näitä vastauksia, mutta ihan lyhyesti puhun tilanteesta. Tällä hetkellä tässä edellinen puhuja tähän viittasikin jo. Haluaisin sanoa, että viimeisen 18 vuoden aikana, kun 2000 vuoden direktiivi hyväksyttiin, on tehty tällaisia uusia säädöksiä. Ja tässä on pyritty vähentämään näitä maksuviivästyksiä erityisesti kaupallisissa toimissa – Yhdeltä on vähennetty näiden sopimusosipuolten on pyritty vähentämään näitä maksuviivästystoimia siis yritysten välisissä toimissa, kaupallisissa toimissa ja pyritty myöskin ratkaisemaan paremmin näitä konflikteja, joita tulee eri sopimusosapuolten välillä. Ja joidenkin vuosien ajan on näitä sääntöjä käytetty ollut käytetty tai noudatettu yrityksissä on pyritetty löytämään erilaisia ratkaisuja direktiivin esittämiin vaatimuksiin. Tietysti jonkinlaisia tulkintaongelmia on ollut näissä. Ja tässä on hyvä ottaa esille, aivan kuten edellinen puhujakin sanoi, että jakelualalla ja kaupallisella alalla me huomaamme, että tätä direktiivistä pitäisi käydä uudelleen keskustelua, aivan kuten nyt tehdäänkin. Ja olemme huomanneet kaksi asiaa. Ensinnäkin tutkimuksissa on nähty, että jäsenvaltioissa noudatetaan tämän direktiivin näitä määräaikoja. Näyttää siltä, että Euroopan unionin määräajat ovat 31 päivä. Joitakin poikkeuksia tietysti on ja tiettyjen maiden osalta, erityisesti Etelä-Euroopassa näitä poikkeuksia on, mutta tässä on erilaisia konflikteja eri taloudellisten toimijoiden osalta. On olemassa sellaisia taloudellisia toimijoita, jotka oikeutta, pyrkivät oikeuttamaan toimensa näiden Euroopan unionin uusien sääntöjen tai niistä huolimatta – ja on sellaisia, jotka eivät ole kiinnostuneita tästä uudesta, uudista säännöksistä, eivätkä tunnusta näitä ongelmia tässä ongelmassa tässä asiassa. Eli sanotaan, että ei välttämättä tarvita uutta, uusia säädöksiä tai uutta direktiiviä sen uudelleen tarkistamista. Ja hyödynnetään näitä vapauksia, joita näiden sopimusosapuolten välillä on eikä välttämättä noudata näitä Euroopan unionin säädöksiä. No, uusi säädös on erittäin kiinnostava. Se kiinnostaa meidän yhdistystämme. Siinä on tietysti jonkun verran riskejä, koska nykysäädöksissä on jo nähty tiettyjä, tiettyjä ongelmia ja hankaluuksia. Tietysti tarvitaan vapautta näiden eri osapuolten välillä, eri sopimusosapuolten välillä. Ja 2000 ja 2012 vuoden direktiiveissä joissa liikkumavara onkin. Ja nämä maksumäärärahat, niiden kanssa on jonkun verran ongelma. Ka- jos, jos poistetaan tämä mahdollisuus tehdä sopimus näiden osapuolten välillä. Ja se vaikuttaa siltä, että se ei välttämättä, sitä ei voitaisi tällä lailla soveltaa tällä lailla tulevaisuudessa, kun se on nyt sovellettu. Euroopan unionissa tietyin ehdoin on annettu mahdollisuus tehdä tämä sopimus näiden eri sopimusosapuolten välillä. Ja tästä haluttaisiin pitää kiinni. Pitää ottaa huomioon, että tämä sopimusvapaus on aivan täysin avain osa tätä. Se, että nämä osapuolet pyrkivät löytämään tasapuolen, joka hyödyttäisi kumpaakin osapuolta. Se on tärkeää. Ja maksuolosuhteet ja edellytykset ovat tärkeät, ne pitää asettaa, mutta se, että näitä maksupäivämääriä pystytään laillisesti muuttamaan molemman osapuolen sopimuksesta, se olisi tärkeää. Toisaalta pitää ottaa myös huomioon se, että tämä maksut on perinteisessä kaupassa erittäin tärkeä. Mutta pitää katsoa, että miten se vaikuttaa sitten näihin maksuviivästyksiin. Tässä on tietysti riskinä se, että tulee epäsohtainen rasite vapaaseen kauppaan. Pitää katsoa, miten tätä maksuviivästysdirektiiviä tulkitaan. Ja tällä hetkellä siitä puuttuu homogeenisyyttä, eli pitäisi pyrkiä määrittelemään ja myöskin perustelemaan nämä maksupäivämäärät. Jos käytetään tällaista korkean rotaation kriteeriä esimerkiksi, niin tämä matalampi, alempi rotaatio, sillä pitäisi olla sitten lyhyemmät tai eri olosuhteet kuin tällä korkealla rotaatiolla niin sanotusti. Sillä saattaa olla muuten negatiivisia vaikutuksia. Jossakin voidaan tarko- tarko- tarvittaa vähennyksiä sellaisten tuotteiden osalta, jotka tulevat hitaasti markkinoille – ja saataisiin myönteisesti äh, diskriminoida tiettyjä tuotteita, joilla saattaisi olla paremmat äh, edellytykset tai olosuhteet markkinoilla. Eli pitää ottaa huomioon se, että tätä nykyistä regulatoria sääntelymerkkiä ei pitäisi muuttaa. On tiettyjä esimerkkejä, jotka osoittavat hyviä menettelyjä tällä alalla. Erityisesti e-, Espanjassa on nähty hyviä esimerkkejä. Näin ollen 2000 vuoden direktiivi ja, sen, ja 2011 vuoden direktiivi, joka on yhteydessä tiettyyn lainsäädäntöön Espanjassa, tämä kaupallinen jakelu 2097 vuodesta, sillä on, sieltä on, siis on jo asetettu jakeluyritysten osalla tietyt maksut päivämäärät. Tällä säätelyllä on hyvä, hyviä puolia. Se esimerkiksi sitä sovelletaan ruoka-aineisiin, elintarvikkeisiin, jotka ovat tuoreita niiden osalta on eri maksupäivämäärät kuin niiden elintarvikkeiden, jotka eivät ole tuoreita. Niiden osalta maksupäivämäärä on 60 päivää. Eli olisi hyvä, että on mahdollista myöskin 16, 60, 90 tai 120 päivää asettaa maksupäivämääräksi. Tämä sääntely sen vaikutuksena on tiettyjä myönteisiä asioita, erityisesti se, että ei ole välttämättä konflikteja eri taloudellisten toimijoiden välillä. Sitten toisaalta siihen ei kuitenkaan oteta huomioon tiettyjä muutoksia ja sää- vaihdoksia, joita tapahtuu, joita voitaisiin tekemään. Ja Espanjalla kyseessä on kolmas sektori. joillain sektoreilla, joillain sektoreilla maksunpäivä määrä on jopa alle seitsemän päivää. Ja tämä johtuu siitä, että vapaaehtoisesti on tehty sopimus ähm, ja on tehty tällainen niin kuin käänteinen lasku ja on tämä johtuu siitä, että tämä kyseinen velkoja ei ota minkäänlaisia riskejä ja maksaja maksaa lyhyessä maksu määräajassa. 2011 vuoden eräässä oikeustapauksessa on katsottu, että näitä maksupäivämääriä on on sovittu sillä lailla, että se on hyödyttänyt velkojaa enemmän kuin maksajaa. Tästä olisi hyvä saada lisää tietoa. Meidän yhdistyksessä katsomme, että ei ole mitään syytä muuttaa tätä nykyistä sääntelymenettelyä. Meidän, meidän mielestämme se toimii myönteisesti ja sen tarkoituksena on myöskin kontrolloida, valvoa tätä normia, tätä säännöksiä, joita on. Ja sillä on tietyt tarkoitukset tämän direktiivin osalta. Ja siinä pitää kunnioittaa näitä minimimaksumääräaikoja ja se on meidän mielestämme hyödyllinen ja hyvä asia. Ja on hyvä, että tietysti puolustetaan tätä vapautta sopia sopimuksia näiden kahden eri osapuolen välillä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitosta vaan. Sitten Merten Eurochambersista, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitos, että meidät on kutsuttu mukaan tänne kuulemiseen. Minä vastaan noihin kysymyksiin, joita meille esititte ja joihin odotatte vastausta. Ja viittaan lähinnä omaan tutkimuksemme ja omiin kokemuksiimme teollisuus- ja kauppakamareina – ja myöskin tähän maksuraporttiin sekä Alankomaiden kauppakamarin tekemiin kysy- kysymyksiin. Mutta aluksi kysymys, tykkäättekö te siitä, jos saatte maksunne myöhässä? Uskoisin, että kaikki yritykset ja muutkin vastaavat tähän, että ei olemme seuranneet maksuviivästysdirektiivin tietä kuuden vuoden ajan ja minulla on tähän myös henkilökohtainen näkökulma, sillä isäni yritys meni nurin siksi, että se oli pieni yritys, joka oli suuremmista riippuvainen, joten minulla on vahvoja tunteita tästä aiheesta ja direktiivistä maksuviivästysten suhteen. Ja meidän näkemyksemme direktiivistä on nyt seuraava. Ensinnäkin eurooppalaisen maksukertomuksen mukaan 70 prosenttia yrityksistä ei ole tietoinen tästä maksuviivästysdirektiivistä. Toiseksi 59 prosenttia yrityksistä ei käytä mitään direktiivin tarjoamia etuja. Ja sitten päästään sitten siihen kysymykseen, että miksi niitä ei hyödynnetä ja miksi direktiivistä ei tiedetä tietoa ei ole ehkä siksi, että on keskitytty enemmän kansalliseen näkökulmaan, joten se on ymmärrettävää. Mutta se, että miksi ei hyödynnetä direktiivin tuomia etuja, niin se johtuu varmaankin sitä valtataistelusta, jonka täällä muut jo mainitsivat 60 pienestä tai keskisuuresta yrityksestä on joutunut hyväksymään omasta mielestään liian pitkiä maksuaikoja. 47 prosenttia niistä on joutunut hyväksymään suurilta yrityksiltä ylipitkiä maksuaikoja, joten painostusta todella esiintyy. Mutta pienet yritykset eivät myöskään halua ryhtyä käymään sitä keskustelua ja vääntöä suurten yritysten kanssa, koska ne eivät halua riskeerata liiketoimintaansa. Ne ovat oletusarvoisesti heikommassa asemassa kuin suuret. Kuten edellisessä puheenvuorossakin mainittiin, niin maksuviivästykset ovat menetettyjä mahdollisuuksia. Maksujen viivästyminen aiheuttaa investointien myöhästymisiä ja heikentää työllistämismahdollisuuksia. Ja hyvin monet yritykset tutkimuksissa totesivat, että jos, maksuja, jos rahat saataisiin kotiin nopeammin, niin voitaisiin työllistää enemmän ihmisiä ja maksuviivästyksistä eroon pääseminen lisäisi työllistymistä huomattavasti. B2B eh, yhteistyössä ja yhteyksissä ollaan siirtymässä vuoden 17 30, 37 maksupäivästä 34 tänä vuonna. Tämä siis yritysten välisessä toiminnassa, mutta Tämä on vain keskiarvo, eli jotkut saavat siis maksunsa aikaisemmin, mutta jotkut taas paljon entistä myöhemmin, ja tämä oli koko Euroopan keskiarvo. Ja kuten tiedetään, että kun maita on noin 30, niin silloin tilanne on joissakin maissa huomattavasti huonompi kuin toisissa. Kuitenkin 62 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä kertoo, että asiakkaiden maksuvaikeudet ovat tärkeä syy niiden omille maksuvaikeuksille. Eli tässä nähdään ketjureaktio. Jos joku ketjun toimijoista kärsii talousvaikeuksista, niin se vaikuttaa myös seuraaviin lenkkeihin. Muita syitä maksuviivästyksille on, ovat hallinnon tehottomuus, 45 prosenttia yrityksistä ilmoitti näin. Ja lopuksi sitten yksi tärkeimmistä asioista se, että jätetään tahallaan maksuja maksamatta tai viivästytetään niitä. 28 prosenttia yrityksistä ilmoitti näin ja se on suuri luku. Mitkä osat nykyisestä lainsäädännöstä sitten toimivat ja mitkä eivät? Komission puolella on tehty erittäin hyvä tutkimus tästä aiheesta ja komissio varmaankin kertoo siitä, joten hyppään nyt tämän aihealueen yli. Lyhyesti totean vain, että riippuu maasta. Eri maissa toimivat eri ratkaisut. On lainsäädäntötoimia, jotka toimivat, mutta myös vapaaehtoisia, jotka toimivat. Keskityn seuraavaksi näihin syihin, joiden takia yrityksille maksetaan myöhässä talousvaikeudet, hallinnon tehottomuus ja tahallisuus. Ja tähän meidän pitäisi oikeastaan keskittyä. Miten talousvaikeuksia voitaisiin lähestyä? Maksuviivästykset ovat meidän mielestämme osa suurempaa ongelmaa, taloudellista lukutaidottomuutta. Meillä on yrityksiä, jotka, joissa ei jossain määrin ymmärretä, mitä tapahtuu. Rahamaailmasta on tullut entistä monimutkaisempi. Meillä on ollut finanssikriisi ja seuraava tulee väistämättä, sillä tämähän on syklistä tämä talouden kulku. Meidän täytyy siis tiedottaa yrityksille näistä asioista ja varmistaa, että ne tietävät oikeutensa. Myöskin talouden perusteista tarvitaan koulutusta. Se on aivan avainasemassa. Ehkä ihmettelette, että miksi, mutta äh, lainaan nyt tästä hollantilaisten tekemästä tutkimuksesta viime vuonna. Siinäkin nimittäin äh, yllätyttiin, sillä oletuksena oli se, että kyllä nyt liike-elämän toimijat ymmärtävät, miten toimitaan ja, ja yrittäjät tietävät, miten neuvotellaan asiakkaiden kanssa ja näin poispäin. Eli pitähän se olla selvää. Mutta puolet Alankomaiden yrittäjistä on epävarmoja omasta taloudellisesta osaamisestaan ja raha-asioiden tuntemuksestaan, siis puolet. Tiedon puutte koskee enimmillään verotusasioita, 49 prosenttia, sekä tase- ja tuloslaskelman ymmärtämistä 52 prosenttia ja kannattavuuslaskelmien tekemistä. Näette varmaan selvän yhteyden varsinkin näiden kahden viimeisen lähellä, välillä, siis kannattavuus ja tuloslaskelmat. Ja siitä seuraa suoraan se, että tuloksena on maksuviivästyksiä. Sitten kaikki yritykset eivät välttämättä ymmärrä henkilöresurssien vaikutuksia, eli sitä, että jos maksut viivästyvät, niin jossain joudutaan ehkä irtisanomaan ihmisiä. Tähän pitäisi ehkä kiinnittää huomiota samoin pienten ja suurten yritysten väliseen vuorovaikutukseen ja voisi ehkä olla jo, jonkinlainen PK-yritysten asiamies myöskin. Ja se voisi kenties sitten toimia jos maksuja viivästyy tai jos ehdotetaan hyvin pitkiä maksuaikoja. Ja tämä tekisi koko hommasta reilumpaa. Alankomaissa on lähinnä suuryritysten aloitteesta tehty hanke, joka pyrkii puuttumaan juuri näihin pienten yritysten maksuviivästyksiin ja siinä korostetaan sitä, että pieniin nämä vaikutukset tuntuvat enemmän. On ajateltu myös erilaisia käteisalennuksia, joilla voitaisiin saada maksuja suoritettua oikea-aikaisesti ja niin edelleen. Sitten hallinnollinen tehottomuus yksi suurista syistä maksuviivästyksiin. Olen toiminut itse yhteispalvelukeskuksessa ja käsitellyt laskuja, eikä siinä ole mitään epäselvää. Jos lasku ei täytä kriteerejä, niin sitten sitä ei yksinkertaisesti hyväksytä ja sitten se palaa äh, laskun laatijalle. Ja tähän kaikkeen kuluu aikaa. Laskuttajilla pitäisi olla parempaa tietoa siitä, miten laskun pitää laatia, mitä tietoja siinä pitää olla, jotta isot yritykset voivat se hyväksyä. Ja selkeät tiedot maksuehdoista ja niin poispäin. Ja lopuksi sitten suuri osa laskuista jää maksamatta aivan tieten tahtoen. Ja tässä sellaiset käyttäytymismallit ja niihin puuttuminen olisi hyödyllistä. Esimerkiksi tekstarimuistutus, jos maksuaika lähestyy ja suostutteluviestien lähettäminen, sellainen, sellaiset tiedotuskampanjat, että maksaa ajoissa, niin toimit oikein. Ja sitten uhkailu on varmastikin tehokkain keino ja tällaisia viestejä veroviranomaiset ovat jo käyttäneet verojen perimisen tehostamiseksi. Joten uskoisin, että näitä keinoja voidaan siirtää myös pk-yritysten maailmaan. Jos teillä on kysymyksiä niin siitä, että miten me katsomme tätä aihetta, niin vastaan oikein mielelläni. Thank you very much. Paljon kiitoksia meidän ensimmäiselle panelisteille näistä erittäin mielenkiintoisista näkemyksistä. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron Grapin ensimmäisenä. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu foarte... Oikein paljon kiitoksia. Kuuntelin kiin, mielenkiinnolla tätä keskustelua. Ja kuuntelin sitä, että mitä meidän vieraamme sanoivat. Ja jo alusta alkaen haluaisin kiittää teidän kommenteista. Niin minä puhun henkilökohtaisesta kokemuksesta, kun komissio aloitti tämän aloitteen. Minä olin yrittäjä, minulla oli kolme pk-yritystä ja 2013 vuonna, kun direktiivi täytäntöön pantiin, niin olin mukana kiinteästi ja olen ollut mukana Joten minulla on paljon henkilökohtaista kokemusta. Olin tyytyväinen siihen, että direktiivi täytäntöönpantiin kansallisissa lainsäädännössä hyvin nopeasti, mutta sillä ei kuitenkaan ollut juurikaan tehoa. Ja äh, haluaisin kiittää teitä kaikkia täällä, jotka edustavat, edustatte PK-yrityksiä. Hienoa, että olette täällä paikalla. Teillä on äh, äh, täällä suuria jäljenmyyntiketjuja ja tällä alalla – on todellisia ongelmia, koska pienet yrittäjät erityisesti, joilla on pieniä marginaaleja, niillä ei ole juurikaan neuvotteluvaraa eikä valtuuksia. Voidaan puhua joustavuudesta ja niin edelleen, mutta mitä sitten PK-yritys pystyy tekemään, aivan kuten eurokamarikollega sanoi, yleensä tätä lainsäädäntöä ei tunneta juurikaan ja sitten sanotaan lopulta, että no mikä ettei, koska ne, ne joutuvat hyväksymään suurten yritysten ehdot ja koska ei ole muuta vaihtoehtoja. Tässä direktiivissä on muutama asia, mitä pitää katsoa. On olemassa kaksi syyllistä, jos näin voi sanoa. On tämä keskus- ja paikallishallinto ja sitten julkisten hankintojen sopimuksissa – on, ihmisten on täytynyt vain hyväksyä nämä maksuehdot, koska ne näin on pystytty saamaan tämä sopimus ja sitten alihankkijat joutuvat tästä kantamaan taakan. Minä kun olin ministeri, tein ehdotuksen, jossa haluttiin tutkia tätä ja haluttiin direktiiviin velvoite eh, näistä sopimusten saajista niin, että niiden pitäisi heti maksaa alihankkijoilleen, mutta tätä ei kuitenkaan hyväksytty. Alihankkijat ovat eh, tässä jäävät, eh, jäävät huonoon asemaan. Sitten ensimmäinen syyllinen osapuoli tässä on tämä keskuspaikallishallinto. Ja sitten täytyy myöskin katsoa näitä velkojien tilaa. Tässä on nolla korkoa äh, tältä äh, luotolta. Tämä tai tarjoaja, palvelun tavaratarjoaja antaa halpaa luottoa. No opettajat opettivat tätä, kun minä opiskelin rahoitushallintoa. Jos katsotaan, että kuinka monta päivää äh, kuluu ennen kuin tämä raha saadaan. Tässä voi kulua päiviä ja päiviä ja päiviä. Luulenpa, että tässä on kyseessä myös tietty eettinen kysymys. Minä haluaisin, että olisi eettinen laki valtion ja yksityisten tahojen välillä minun maassani. Haluaisin välttää sellaista tilannetta, jossa äh, äh, sanotaan koulussa, että älkää maksako, että ottakaa näitä nolla prosentin, nolla viivästysprosentin äh, lainoja. Katsokaa kassavirtaa. Jos emme saa direktiivin tiettyjä muutoksia aikaiseksi ja jos jäsenvaltiot, ö, jäsenvaltiot ovat val- vastuussa tästä. Tässä on muutama muukin asia, jonka haluaisin mainita. Teillä on sellainen ajatus, että yritysten pitää maksaa 60 päivän sisällä ellei sitä muuten ole tässä sopimuksessa ilmaistu. No, iso yritys voi sanoa, että meillä on 90 aikaa tällainen joustavuus joustavuus on, on vahingollista. Minä tiedän tämän yksityiseltä sektorilta. Aina puhutaan joustavuudessa, mutta tässä nimenomaisessa asiassa se, on harmi, se aiheuttaa harmia. Voidaan puhua pk-yrityksistä ja näistä asioista voidaan puhua ainoastaan, jos puhutaan eettisistä periaatteista. Joustavuutta voidaan käyttää hyväksi. PK-yrityksillä pitää olla samat ehdot kuin suurillakin yrityksillä. Mikäli PK-yritys ei saa rahaa, se ei voi maksaa ihmisille, ihmisille, jotka tekevät töitä sillä. Ja on myös muitakin epäkohtia, jotka koskevat e-, pk-yrityksiä. Ne pystyvät maksamaan vähemmän työntekijöille. Pitää nyt katsoa ihan näitä ruohonjuuritason pk-yrityksiä. Tässä pitää olla selvä, sanainen tässä asiassa. Me emme voi, pk-yritykset eivät mene myöskään tuomioistuimeen, eivät tie näitä juttuja oikeuteen, koska eivät tiedä, että kuinka paljon tässä ne maksavat, joten ne, ne eivät vaan tee näin, ne eivät toimi näin. Ne eivät tiedä, että maksaisiko oikeusjuttu enemmän kuin tämä 40 euroa, mitä he yrittävät periä asiakkaalta. No sitten toinen, toinen syyllinen tässä on tämän keskuspaikallishallinnon lisäksi seuraava. Komissio on tehnyt tutkimuksen ja katsonut, että mitä, mitä on tapahtunut yksityisille yrityksille jäsenvaltioissa. Ja tässä on suuri yllätys. Kun puhutaan keskimääräisistä arvoista, niin on vaikea kuitenkin ottaa varsinaista keskiarvoa, koska tämä tilanne on niin moni tahoinen. Mutta jos katsotaan pieniä yrityksiä ja suuria yrityksiä, niin nähdään kyllä erilaisia erityyppisiä lukuja. Eli mitä tällä tarkoitan? Ensinnäkin on epäreilua, kun katsotaan mitä nyt tapahtuu. Meidän pitää seurata tätä tilannetta hyvin tarkkaan. Minulla on ollut kolme pk-yritystä omassa maassani ja voidaan sanoa, että kun direktiivi tuli voimaan, niin sen jälkeen siitä ei ole saatu sellaisia tuloksia kuin mitä haluttiin, huolimatta hyvistä, hyvistä aikeista komission puolelta. Eli sitä pitäisi muuttaa sitten nämä suuret eh, jälleenmyyjät sanovat, että sitä ei tarvitse muuttaa, mutta kyllä sitä tarvii. Tässä on nyt tällainen, teillä on dominoiva markkina-asema, mutta meillä, minun maassanikin on suuria jälleenmyyjiä, jotka voivat määritellä hintoja pienille maatalousyrityksille, mutta ne eivät vain voi selvitä nämä pienet yritykset niistä. Minä itse olen oman ryhmäni varjoesittelijä ja olen tehnyt läheistä yhteistyötä Lara Komin kanssa, esittelijän kanssa, ja toivon, että komissio olisi avoimielinen tämän asian osalta ja parantaisi direktiiviä, jotta se pääsisi omiin tavoitteisiinsa. Eli ei tässä ole kyse niinkään suojelusta, vaan oikeudenmukaisesta kaupasta markkinoilla oli kyse sitten minkä kokoisesta yrityksestä tahansa. Meillä on 90 000 pk-yritystä tai mitä tahansa, mutta niillä on ongelmia pääoman kanssa. Ei ne voi laittaa paljon pääomaa sivuun, jotta ne voisivat sitten maksaa materiaaleista tai raaka-aineista lisää. Yleisesti ottaen PK-yritysten pitää itse maksaa raaka-aineistaan, materiaaleistaan 30 päivän sisällä suurille yrityksille. Eli niillä on ongelma, koska yleensä on vielä joillakin raaka-aineilla yksi ainoa tavarantoimittaja. Eli heti kun ne saavat nämä tuotteet, niin ne pitää maksaa ne, mutta ne eivät saa rahaa, rahojansa takaisin. Eli tässä va- tällaista pakoilua vain edistetään. Kiitos, Suoli. Vidím, že ctená pani kolegyňa mala veľmi emotívny prejav. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kollega puhuikin tästä hyvin tunteikkaasti. Minulla on toisenlainen näkemys ja toivon, että kuulette sen. Ennen kuin äh, käännyn asiantuntijoiden puoleen, niin kommentoin noita kollegan sanoja. Sanoitte, että vakiomaksuehto on 60 päivää, mutta neuvotteluissa isot pahat ketjut sanovat, että ne vaativat 90 tai 120 päivää ja se pitäisi sitten kieltää. Vuoteen 1998 asti tätä kutsuttiin suunnitelmataloudeksi minun maassani. Jos suurille ketjuille sanellaan, että pitää käyttää 60 päivää, niin sitten ne käyttävät sitä valtaa, joka niillä on jossakin toisessa kohtaa, esimerkiksi hinnoittelussa. Puhuitte kollega siitä, että nämä pitkät maksuajat ovat ongelma, mutta lopulta sanoitte, että hinnat ovat täysin järjettömiä, joita nykyisin esiintyy, ja ettei, se, etteivät ne pk-yrityksillä riitä edes vesimaksujen maksamiseen. Ja minkälaisia hintoja nämä suuret ketjut sitten sanelisivat pienemmille, jos pienet toimittajat eivät jossakin kohtaa tulisi vastaan? Mihin tämä oikein johtaa? Se johtaisi siis lopulta suunnitelmatalouteen. Ja vapaat markkinat eivät yksinkertaisesti toimi millään muulla tavalla. Isolla on enemmän valtaa kuin, suurella, kuin pienellä. Tarvitaan aitoa vapaata markkinataloutta, jossa kukaan ei ylhäältä sanele mitään, sillä muuten puhutaan todellakin sosialismista ja me todellakin tiedämme, miltä Keski-Euroopassa nuo valtiot ja järjestelmät näyttivät aikoinaan. EU-sakaan suuret yritykset eivät välttämättä maksa maksujaan riippumatta siitä, onko kyse pienistä vai suuremmista toimijoista, jotka niitä maksuja yrit, ö, peräävät. Ymmärrän kyllä kollegaa tietyssä määrin, mutta toisaalta ei ole mikään perusoikeus, että PK-yrityksillä olisi oikeus saada 30 tai 60 päivän maksuehdossa kukaan ei pakota heitä toimittamaan suurille ketjuille. Totesitte, että niiden on käytännössä pakko toimia näin, mutta ei näin ole. Ei niillä ole mitään pakkoa palvella tiettyjä asiakkaita. Ehkäpä niillä on valittavana monesta pahasta ja he valitsevat sitten lopulta sen pienimmän pahan, mutta se ei todellakaan ole mistään muusta johtu, ongelma kuin siitä, että PK-yritykset taistelevat olemassaolostaan markkinoilla ja EU ei pidä tähän taisteluun puuttua. Viimeinen kommenttini koskee Rova Mertinin puheenvuoroa. Sanoitte, että puhuitte vain keskiarvoista, mutta olisi sitten sellaisia, jotka maksavat nopeammin ja sitten niitä, jotka maksavat vielä hitaammin. Tämähän on aivan luonnollista, koska kyse on keskiarvoista. Mutta tärkeää on se, että EU ei sekaannu tämän tyyppisiin asioihin ja liikesuhteisiin. Meillä on jo tämä direktiivi, sitä pannaan täytäntöön ja olisi paikallaan, että huolehtisimme siitä, että se pannaan täysimääräisesti täytäntöön ennen kuin mietitään, että miten sitä voitaisiin nyt muuttaa ja laatia vielä lisää sääntelyä. Ensimmäiseksi meidän pitäisi huolehtia siitä asianmukaista täytäntöönpanosta todellakin. Ja pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että päästään näistä täytäntöönpanon ongelmista eroon. Ja lopuksi sitten vielä se, että jotkut asiakkaat eivät maksa oikea-aikaisesti, mutta ei se ole EUn ongelma, vaan se on toimittajien ongelma ja yritysten ongelma. Ennen kuin minä tulin mukaan politiikkaan, minäkin olin yrittäjä. Minulla oli 250 työntekijää palveluksessani. Ja jos joku ei maksanut minulle laskuja, niin en minä tullut EUn luokse itkemään, että tehkää nyt jotakin, että sain rahani. En sitten vain enää jatkossa toimittanut sille, sille ostajalle, joka ei maksanut kunnolla – Eh, eh, ook veel dank aan het eh, panel voor de nuttige... De Jong. Ik moet... Kiitos panelisteille, jotka toivat meille mielenkiintoisia tietoja. Olen pahoillani, että olin myöhässä. Olin talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa. Hyvä, että ehdin kuitenkin tähän kysymys ja vastausvaiheeseen. Toimielimillä Euroopassa on kuitenkin vastuita maksuviivästysten kanssa ja toimielimet eivät välttämättä kunnioita kaikkia, kaikkia lainsäädäntöä liittyen maksuviivästyksiin, mitä tulee viranomaisten ja yritysten välisiin maksuihin. Tässä on, että annettiin esimerkkejä viranomaisten toimista. Joissain tapauksissa yritykset eivät pysty itse maksamaan, koska he eivät taaseen ole saaneet viranomaisilta maksuja. Toivottavasti meillä olisi mahdollisuus käsitellä tätä asiaa tiiviimmin toisen panelin aikana. Mitä tulee yritysten väliseen maksuliikenteeseen? Tiedot koskien näitä sääntöjä niin me kuulimme täällä, että olisi mahdollista tiedottaa, olisi tiettyjä välineitä, jotta voidaan tiedottaa paremmin sisämarkkina-alueen säännöistä. Nämä tiedot ovat toki hyödyllisiä, mutta on ymmärrettävä, että on erittäin paljon järjestöjä ja pk-yrityksiä, jotka ovat erityisen hyvässä asemassa, että he voisivat tiedottaa jäsenjärjestöilleen näistä asioista. Lisäksi aikanaan minä vastustin joita niitä vastuita, joita PK-yrityksille annettiin liittyen kirjanpitoon esimerkiksi. Nyt näyttää siltä, että monet PK-yritykset joutuvat kohtaamaan paljon ongelmia näiden asioiden suhteen, vaikkapa toimiessa veroviranomaisten kanssa. Ja on tärkeää, että on tietynlainen kirjanpito nimenomaan tätä silmällä pitäen. Kenties me voisimme pohtia tätä asiaa. Minä tunnen tiettyjä pieniä yrityksiä, joilla on ongelmia rahoituksen, kirjanpidon suhteen ja olisi hyvä katsoa, kuinka uudessa lainsäädännössä voitaisiin asettaa tiettyjä kirjanpitovelvoitteita muun muassa. Käsittelimme Tarabellan mietintöä täällä koskien elintarvikeketjua. Siinä on tietty määrä ongelmia, joita olisi itse korjattava. Tarabellan mietinnössä käsittelimme myös riidan ratkaisumahdollisuutta maksuviivästysten, epäterveiden käytäntöjen suhteen. Minä olen sitä mieltä, että on erityisen tärkeää panostaa yritysten välisiin suhteisiin ja vaalia näitä hyviä suhteita. Mikäli hyväksy tiettyjä käytäntöjä, saattaa turmella suhteet kumppaniyritykseen ratkaisu PK-yrityksille voisi olla hyvä ratkaisu. Tätä asiaa ei ole kehitetty eteenpäin. Tietynlainen asiamies voisi olla hyvä keino löytää ratkaisuja tähän. Alankomaissa on PK-yritysten verkosto. Ja alati tämän verkoston keskusteluissa käsitellä nimenomaan maksuviivästyksiä nimeämättä ketään. Minä korostaisin riidanratkaisua, asiamiehen nimeämistä ja että toisaalta kunnioitettaisiin myös yksityisyyttä siten, että ei suoraan saataisi asianomaisten tietoja selville siten, että Tieteen yksityisyyttä kunnioitettaisiin ainakin jossain määrin. Minä olen kuullut joiltain PK-yrityksiltä, että heidän työ on kausiluonteista. Jotkut työt tehdään talvella ja maksun aika koittaa vasta myöhemmin. Tässä pitäisi myös olla joustavuutta. Marko Zulo. Marko Sulo, eh, et halua puhua. Sen tapauksessa annan panelisteille mahdollisuuden vastata lyhyesti näihin kysymyksiin. Toisaalta mikäli teillä on havaintoja, voitte myös niitä tuoda esiin. Henriks. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. No eipä tässä paljon kysymyksiä tullut Olen ollut tämän asian kanssa tekemisissä vuodesta 1993 lähtien ja ongelma on siis vanha. Ja nyt on aika paljon sellaista déjà vu-tunnelmaa tänään, eli puolesta ja vastaan esitetään vanhoja tuttuja näkemyksiä. Tärkeä pointti on se, että joidenkin pienten ja suurten yritysten välisissä suhteissa on olemassa ongelma, ja meidän pitää nyt etsiä siihen uuden tyyppisiä ratkaisuja esimerkiksi kilpailulainsäädännön ja kautta ja epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämisen kautta. En usko, että vapaa länsimaailma mitenkään vaarantuu siitä, jos suuret yritykset velvoitetaan maksamaan laskunsa 60 päivän määräajassa. Alankomaissa todellakin on suuryrityksillä velvollisuus maksaa vähintään 60 päivän maksuehdolla ja sitten jos on kyse suuren ja suuren tai pienen ja pienen yrityksen välisestä toiminnasta, niin voidaan pitää kiinni sopimusvapaudesta. Erityisiin ongelmiin on siis mahdollista puuttua kohdennetusti. Ja sitten PK-yritysten valistaminen Olemme alusta lähtien vaatineet sitä ja se käy ilmi meidän mietinnöistämme, että pk-yritykset eivät aina edes laskuta mutta tämänkin herra De Jong täällä selvästi mainitsi. Ja tästä huolimatta meillä on olemassa suuri ongelma tässä suurten ja pienten välisessä epätasapainossa. Myös Suomessa kolme neljästä yrityksestä on joutunut hyväksymään pidempiä maksuaikoja kuin ne toivoisivat, joten tätä esiintyy myös pohjoisessa ja siihen täytyy puuttua. Ja herra de Jongille tekstiilialasta, tämä on todellakin ongelma. Ja meidän järjestössämme olemme keskustelleet tästä, sillä me edustamme useita eri aloja. Ja myös tekstiilialalla tämä voi olla ongelma. Usein kysytään, että eikö pitäisi soveltaa sektorikohtaista lähestymistapaa, niin kuin esimerkiksi Ranskassa. Sitä voitaisiin ajatella, mutta sektorin tai alan määritteleminen on monesti vaikeaa ja yhä enemmän tämä sektoriajattelu on häviämässä. Toisaalta sitten taas tekstiilialalla en ajattele, että pienet vähittäiskauppiat, joita, mekin, joita me myös edustamme, voisivat saada 90 päivän maksuehtoa, joten 60 on ehdoton maksimi mielestäni, mutta siihen todella liittyy ongelmia. Mutta jälleen kerran tarvitaan joustavaa lainsäädäntöä suurimmalle osalle yrityksistä, sillä niillä ei ole ongelmia – mutta sitten on erityisongelmia ja olen pahoillani, että joudun tämän sanomaan, mutta suurilta yrityksiltä en ole saanut selvää ratkaisua tähän ongelmaan tai vastausta kysymyksiin. Odotan yhä, miten ne tämän ratkaisisivat. Ei tätä voi mitenkään hyvällä tahdolla ratkaista, sillä jotkin yritykset ovat liian suuria yksinkertaisesti, että niihin pystyisi ulkopuolelta vaikuttamaan lainsäädännössä meidän on etsittävä porsareikiä ja meillä on tästä keskustelu seuraavassa paneelin osassa, joten ehkä jätetään se siihen. Sitten herra Kasaro. Oikein paljon kiitoksia. Niin haluaisin vain Bramini kommenttiin lausua sanasen. Olen tai viitasin juuri siihen, mitä teemme suurten yritysten osalta – ja pyrin tässä esityksessä oikeastaan vain heijastelemaan todellisuutta, todellisuutta, joka näkyy Espanjassa. Eli kun ajatellaan, että minkälainen tilanne meillä on tämän 2011 vuoden eh, direktiivin osalta, meillä se toimii hyvin pian, ihan hyvin hyvin suoraan sanottuna – ja kaikki sen hy- hyväksyvät ja siinä ei ole minkäänlaisia konfliktitilanteita näiden eri operaattoreiden välillä. Eli en tässä pyri puolustamaan näitä suuria jakeluyrityksiä meidän alaamme, vaan kerron vain sitä, että mitä tapahtuu todellisuudessa. Espanjassa meillä on tietysti nämä tämä oikeusjärjestelmä myöskin, kuka tahansa operaattori voi sitä käyttää. Meillä on mekanismeja, suojelumekanismeja hallinnon tasolla ja ne toimivat. Ja tässä aikaisemmin mainitsinkin tämän elintarvikeketjun. Meillä on tällainen Laika-niminen organisaatio, joka toimii hyvin. Se on riippumaton ministeriöstä ja se todella nimettömästi toimii, puolustaa näitä toimijoita ja se toimii hyvin ja siellä on ollut erilaisia valituksia näistä minimimaksumääräajoista esimerkiksi. Joka tapauksessa oli erittäin kiinnostavaa, kiinnostavaa että halusin sanoa, että me todella tuemme tätä maksuviivästysdirektiiviä ja me tuemme sitä, että Euroopan unionissa olisi jonkinlaisia kontrollivälineitä, valvontavälineitä sitten tämän direktiivin noudattamisesta, koska direktiivissä on tietyt velvoitteet sanottu, siinä on sanottu oikeudet ja niin edelleen. Ja jos me haluamme päästä tämän direktiivin tavoitteisiin, niin kyseessä tai ongelmakohta tässä on nimenomaan tämä täytäntöönpano, eli direktiivin täytäntöönpano, ei niinkään tämä sisältö. Eli jäsenvaltiot ovat sitten ne, joiden pitää noudattaa niitä sääntöjä, joita me olemme luoneet. Ja sitten ihan lopuksi vielä olen aivan samaa mieltä siitä, mitä herra Suritsa tässä sanoi. Olen samaa mieltä, että meidän pitää puolustaa Euroopan unionissa tätä markkinoiden vapautta. Ja aikaisemminkin sanoin, että me tuemme sitä, että julkiset tahot puuttuvat tähän asiaan silloin, kun kyseessä on julkisen yleisen hyödyn puolustaminen. Ja silloin, kun on tällainen tavoite, niin meidän mielestämme tämä on tärkeää. Ja tällainen vapaa kauppa, mitä nyt toteutamme Euroopan unionissa, se voi toimia hyvin, jos meillä on hyvät säännöt, jossa on tietyt määräajat, maksumääräajat, ja niillä sitten edistetään myyntiä. Niillä voidaan säännellä myöskin sen tyyppisiä tai minkä tyyppisiä tuotteita on markkinoilla. Ja meidän pitää kuitenkin olla varovaisia. Katsotaan, että mihin, mihin, minkälaisen puuttumisen, tai että tämä puuttuminen on suhteellista eikä siitä tule epäsuhteellista ja että se toimii kaikkien edun mukaisesti. Kiitos. Mrs. Merton, very shortly. Ja Merton vielä hyvin lyhyesti. En luule, että kukaan yrittää luoda sosialismia tai no, jopa kommunismia uudestaan. Se olisi varmaan se sana, jota halusitte käyttää. Luulen, että me etsimme reiluja olosuhteita kaikille toimijoille yhteiskunnassa ja markkinoilla. Onko tällä ketään Ruotsista? Muistanko oikein, että Ruotsissa on olemassa palkkojen avoimuus. Muistanko oikein? Kenties tämä voisi olla ratkaisu. Mikäli ketään ei haittaa se, että on pitkät maksuajat suurille yrityksille, kenties tämä voisi olla ratkaisu. Thank you. So um, I propose that we now uh, go to our... Ehdotan, että siirrymme seuraavaan paneeliin. Siellä käsitellään julkisten viranomaisten maksuja yrityksille. Bramini. Aikonista, hän italialainen yrittäjä, olkaa hyvä. Buongiorno, signore, signori, onorevoli. Io parlo... Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Puhun nyt aivan vapaasti tästä aiheesta, sillä se, mitä aion teille kertoa, on minun yritykseni tarina. Kuulin, että pyritään ratkaisemaan sitä kysymystä, mitä painetta suuret yritykset asettavat pienempiä kohtaan. PK-yritykset ovat jokaisen maan selkäranka, eikä voi olla oikein, että suuret yritykset saavat rahansa 60 päivässä ja sitten vasta 150 päivässä maksavat niitä eteenpäin pienemmille yrityksille. Kuitenkaan, kuitenkin julkishallinnosta pitäisi aloittaa tämä perkaaminen. Minun yritykseni on perustu, perustettu 60-luvulla, ICOM-yritys, ja se on veden käsittelylaitteisiin keskittynyt yritys. Osallistuimme julkisiin hankintoihin, siis tarjouskilpailuihin 90-luvulla ja voitin Sisaliassa, Sisiliassa näitä kilpailuja, koska pohjoisessa markkinat olivat kyllästyneet. Minulla oli hyviä vakituisia asiakkaita, jotka maksoivat laskunsa hyvin ja sitten tulivat kuvaan tällaiset erityiset konsortiot, joiden kautta piti nämä maksut suorittaa. Tämä oli julkishallinnon vaatimus ja sen jälkeen en enää saanut laskuja. 350 miljoonaa kuukaudessa oli tuo viivästysten määrä ja sitten velat kasvoivat, tämä avoimet saatavat kasvoivat kuukausi kuukaudelta. Panin talonikin pantiksi puolen miljoonan arvosta ja otin lisää pankkilainaa toimistorakennuksia vastaan. Koko elämäni siis tavallaan panostin tähän yritykseen – yritykseni liikevaihto kutistui 15 miljoonaan vuodessa. Ja nimenomaan siitä, että olin toimittanut julkishallinnolle urakoita, niin en pystynyt maksamaan ja sitten sain erilaisia uhkauksia ja uhkavaatimuksia julkishallinnolta, koska en voinut hoitaa viranomaismaksuja ja veroja ja sitten menin konkurssiin yksinkertaisesti. Minulla oli jopa kolmen tai neljän vuoden maksuviivästyksiä ja esimerkiksi seitsemän vuotta jouduin odottamaan rahoja sellaisista tilauksista, jotka valtion olisi pitänyt suoraan maksaa minulle. Sen vuoksi olen täällä ja siksi pyydän, että tähän asiaan puututaan. Italiassa on todellinen riski joutua sulkemaan yrityksensä aivan ilman omaa syytään tällaisten toimintatapojen vuoksi. Nämä ja puoli tuhatta yrittäjää, jotka vuosittain tekevät itse murhan, Se on valtava luku ja se johtuu osittain siitä, että he ovat aivan yksin näiden ongelmiensa kanssa. He eivät itse ole syypäitä tähän ahdinkoonsa ja valtion pitäisi maksaa tällaisiin tilanteisiin joutuneille yrityksille vahingonkorvauksia. Sillä ei valtio voi vain ottaa ikään kuin tällaisessa itsepalvelumyymälässä, missä se valitsee mitä haluaa. Minut heitettiin sitten lopulta ulos omasta talostani ihan vain sen takia, että luotin valtioon enkä halunnut siirtää näitä vaikeuksia eteenpäin muualle. Ja minä kestin ja selvisin tästä, koska minulla oli perhe ja lapsia, mutta Tällaisia tarinoita on ja pyydän, että tähän tartutaan. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja, Rouva Pezzini de Geronimo, niin ikään italialainen yrittäjä. Olkaa hyvä. Eh, io innanzitutto eh, ringrazio l'onorevole Lara. Kiitos. Haluan kiittää Larkomia siitä, että hän kutsui minut osallistumaan tähän paneeliin. Olen melko tunteikkaassa tilassa, sillä minä olen kokenut näitä Raminin kokemia asioita myös ensikädessä. Kiitos kutsusta. Kerron teille nyt omista kokemuksista. Noin on sisäisesti kotoisin Rosella, Petsini di Geronimo Kataniasta. Opiskelin poissa kotoa. Palasin Katanian, Sisiliaan, koska olen sieltä kotoisin juuri juurini ovat siellä ja tunsin vetoa kotiini. Minä halusin auttaa parantamaan omaa synnyinseutuani ja työskentelemään puhtaamman ympäristön puolesta. Minä työskentelen jätteen keräyksen parissa kaupungeissa. Eh, Dusty on meidän yritys. Olen ekologi. Me keräämme kaikenlaista roskaa, kaikenlaista jätettä. Minä olen ympäristöaktivisti se on minun työni taustalla. Koen itseni taistelijaksi. Minä haluan taistella paremman maailman puolesta. Minulla on perheyritys, Neljätoista miljoonaa liikevaihtoa, 17 työntekijää, 700 työntekijää tulkikorjaa. Me työskentelemme Sisilian alueella ja meillä on nämä samat yksiköt, joista Bramini puhui, samat viranomaiset. He ovat monen ongelman takana niin yritysten kuin henkilökunnan taustalla. Viimeisten seitsemän vuoden aikana olen käyttänyt 7 miljoonaa euroa Ja minä olen onnistunut selviytymään tilanteesta. Onneksi pankit eivät ole lainanneet minulle rahaa, koska muuten olisin ajatellut konkurssiin. Tässä on hankkijoiden kanssa syntynyt tällainen hyvyyden kehä ja siitä syystä johtuen me olemme edelleen pystyssä. Näin tapahtui Italiassa, kuten Bramini täällä kertoi. Yritys, joka tuottaa julkista palvelua, ei voi lopettaa toimintaansa, vaikkei, hänelle, vaikkei tälle yritykselle maksettaisi, vaikkei tämä yritys pysty maksamaan – työntekijöille. Jos haluaa pysyä markkinoilla, on maksettava sosiaaliturvamaksut, verot, joita on valtiolle velkaa. Ja ennen kuin on saanut kunnalta, alueelta, yhteisöltä, kuntayhteisöltä omat saatavansa on maksettava ensin verot ja sosiaaliturvamaksut. Ja voitteko te kuvitella, että yritys pystyy noudattamaan lakia, mikäli ainoa asiakas on valtio ja valtio ei itse kunnioita sääntöjä. Ainoa loginen vastaus oli siis se, ainoa loginen ratkaisu oli siis se, että tässä olisi jonkinnäköinen tasapaino olemassa. Kuvitelkaapa tilannetta. 30 päivän kuukautinen maksuväli. Valtio ei maksa laskujaan, mutta minun täytyy jatkaa palvelun tuottamista, joten tässä ei ole minkäännäköistä vastavuoroisuutta näissä sitoumuksissa. Yliopistossa minulle opetettiin, että sopimus koskee molempaa osapuolta Miten on mahdollista, että minun on jatkettava investointien maksamiset, minun on maksettava työntekijöille palkkaa, minun on oltava ajoissa kaiken palvelun tuottamisen ja kaikkien maksujen suhteen. Valtio sitten on saavana osapuolena minun tuottamassa palvelussa ja 30 tai 45 päivän maksuajan jälkeen valtio ei maksa näitä laskuja. Mikäli minä haluaisin korkoja, Näistä viivästyksistä minun on mentävä oikeuteen ja näitä korkoja maksetaan ainoastaan, mikäli oikeus siihen määrää. Julkishallinnon kanssa työskenteleminen Sisiliassa, se on, se on miltei mahdotonta, se on vaarallista – Minulla olisi kysymys pyyntö lopulle Euroopan unionista. Te olette aloittaneet rikkomusmenettelyä maksuviivästyksistä johtuen Italiaa vastaan, koska tämä on aivan perinteinen tapahtumaketju Italiassa. Italiassa vähät veisataan siitä, mitä Brysselissä sanotaan. On tehtävä jotain muuta, jotta Italia maksaa 30 päivän kuluessa lasku vastaanottamisesta. Ja tämähän lukee sopimuksessa 30 päivän maksuaikaa, korkeinta 45 päivää. Ilman tätä me emme voi jatkaa työtämme. Tämä on täysin ennenkuulumatonta. Me tarvitsemme sääntöjä. Kenen täytyy tässä toimia esimerkkinä? Valtion. Valtion on toimittava tässä johtotähtenä kansalaisten silmissä, mutta valtio ei jätä ainoastaan maksamatta, mutta se ei myös jättää korot maksamatta. Tässä maksetaan tipoittain ja meidän pitäisi pystyä pitämään pää vedenpinnan yläpuolella. Meidän pitää maksaa verot, sosiaalimaksut ja tuottaa palvelut. Me haluamme, että unioni velvoittaa pakottaa Italian maksamaan korvauksia näille yrityksille. Valtio saa tuloja veroista, mutta mikäli on myös lasku, joka tulisi maksaa kyseiselle yritykselle, niin kyllä tässä pitäisi olla jonkinnäköinen tasapaino – ei pitäisi aseta kohtuutonta taakkaa näille yrityksille. Tiedättekö kuinka korkeita sanktiot ovat, mikäli yritys kärsii maksuviivästyksestä 45 prosenttia pääomasta? Kuvitelkaapa yritys, Luuletteko, että yritys selviää, mikäli sen pitää maksaa 45 prosenttia ylimääräistä jonkin laskun pääomasta? Rehellisesti voin sanoa teille, että ei meillä ole muuta ratkaisua kuin pistää lappu luukulle – kunnat vaikkapa. Heillä on useita eri mahdollisuuksia. Mikäli minulla on laina, no muistetaan kuitenkin, että kunnat ovat myös konkurssikypsiä Italiassa, mutta minulle tehdään tarjous. Minulta pyydetään, voisinko antaa maksuaikaa minä voin antaa 40 päivää maksuaikaa. Mutta mikäli minä olen yhtiö, jolla on paljon työntekijöitä, mikäli 80 prosenttia kustannuksista niin on työntekijöihin liittyviä kustannuksia, miten minä voin hyväksyä, että minulle annetaan alle 50 prosenttia siitä, mitä minulle on velkaa, siis tämä 40 prosenttia. Pakko minun on kieltäytyä. Ja kyllä minulle tällaisia pyyntöjä on esitetty. No sitten minulle sanotaan, että odottakaa sitten kymmenen vuotta sen jälkeen, kun on kaikki etusijalla on maksettavat velat. Ja sitten katsotaan loppujen lopuksi tämän menettelyn jälkeen, kuinka paljon me voisimme saada rahoja. Toinen yritys, joka teki konkurssin ennen Espikaa, ja nyt konkurssimenettely on kestänyt yli 10 vuotta, niin he aloittivat uuden 10 vuoden syklin, joten Ongelma on se, että mikäli annan 300 000 euron lainan kunnalle, niin en tule näitä rahoja koskaan näkemään. Pyytäisin siis EUlta yhtä asiaa. Tehkää niin, että Italian olisi aivan lopullisesti kerta kaikkiaan maksettava velkansa. Miksi meidän pitäisi maksaa veroja? Miksi meidän pitäisi maksaa sosiaaliturvamaksut, mikäli valtio itse ei maksa meille? Jokin ongelma tässä on. Mikäli itse ei saa maksuja, niin ei itsekään pitäisi maksaa. Olisi hyvä, että tässä ollaan tasa-arvoisia tässä sopimus, sopimuksessa. Voitaisinko näin toimia? Uh, Kiitos selkeästä viestistä. Viimeinen puhuja Finley Irlannin pysyvästä edustustosta. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Vaikuttaa siltä, että Irlannissa on tällainen hyvä maksukulttuuri, erityisesti julkisella sektorilla, ja me olemme meidän julkiset viranomaiset ovat hyvin johtavassa asemassa, kun tätä kulttuuria muutetaan siihen, että mitä se tulisi olemaan. Ja nyt keskityn kahteen asiaan. Erityisesti julkisviranomaisten äh, maksuvelvoituksiin yrityksille ja myöskin tästä yritysten äh, välisestä vuoropuhelusta puhun. Eli 30 päivän sisällä pitää maksaa julkisviranomaisten äh, nämä laksut ja sitten yritysten välisissä transaktioissa tämä on 60 päivää. Ja sitä voidaan sitten pidentää, mikäli nämä sopimusosapuolet sitä sopivat ja mikäli se ei ole tälle tavaratoimittajalle epäreilu. Jos tällaista sopimusta ei ole, niin sitten maksu pitää tehdä 30 kalenteripäivän sisällä niin julkisviranomaisille kuin myöskin näissä B2B-toimituksissa, eli yritysten välisissä toimituksissa. Ja tässä minimivaatimus on 30 päivää. Todella 2009 kesäkuussa hallitus päätti, että hallituksen kumppanit voisivat maksaa 15 päivän sisällä maksun saamisesta. Ja tämä on siis hallituksen päätös. 2011 tämä päätös sitten laajennettiin siten, että se koskee ei ainoastaan näitä keskushallinnon osastoja, vaan myöskin paikallisviranomaisia ja myöskin ei-kaupallisia hallinnon toimijoita ja julkisia elimiä. Eli ne kaikki sitoutuisivat tähän 15 päivän maksumääräaikaan. Kaikki hallituksen osastot ja muut joutuvat julkaisemaan raportit näistä maksuista ja hallitus sitten laati 2016 toimintasuunnitelman työpaikkojen osalta, jotta se saisi paremmat raportointiedellytykset näiltä, näille elimille liittyen näihin määräaikoihin. Eli tämä on siis tämä velvollisuus raportoida maksuviivästyksistä ja kompensointimaksuista myöskin. Ja tämä raportti, kertomus sitten liittyi tähän 15 päivän maksumääräaikaan, 16-13 maksumääräaikaan tai yli 30 päivän maksumääräaikaan. Ja sitten viimeiset vuosineljänneksen Luvut ovat 2018 vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ja niiden mukaan 84 prosenttia maksuista on maksettu 15 eh, päivän sisällä ja yli 90 prosenttia 30 päivän sisällä. Tietysti me haluaisimme, että tämä luku olisi 100 prosenttia. No sitten tämän päätöksen jälkeen 2017 vuonna, eli viime vuoden alussa, hallituksen osastot ja erityiset julkishallinnon osastot joutuvat maksamaan näitä maksuviivästyskorkoja, jos maksu toteutetaan laskun, laskun puitteissa ja siitä on mennyt yli 30 päivää. Eli yli 30 päivästä tulee automaattisesti tällainen viivästyskorkomaksu. Ja on kyseisen osaston vastuulla taata se, että nämä osastot ja julkissektorin elimet noudattavat tätä hallituksen päätöstä. Ja tähän liittyy velvoitus myöskin antaa selkeät tiedot maksumenettelyistä ja maksun käsittelystä ja menettelyistä muutenkin. Automaattinen viivästyskoron maksu julkisissa elimissä on tärkeä, sitä pidetään tärkeänä menettelynä, jotta pystytään vähentämään tätä, näitä maksuviivästyksiä. Ja jotta saadaan siis todella pidettyä, oikeu, pidettyä kiinni näistä laillisista velvoitteista ja oikeuksista saada maksut ajoissa. On olemassa tietyt suuntaviivat ohjeet näille julkisille viranomaisille, ja yksi aiemmista puhujista puhuikin jo siitä, että on tällainen viivästystaktiikka, jota jotkut käyttävät, mutta meillä on sellaiset menettelyt käynnissä, jossa tietyt vastuulliset ihmiset ovat koulutettuja käsittelemään laskuja ja myöskin nopeuttamaan näitä prosesseja ilman, että kelloa pysäytetään. No sitten yritys, maailman kanssa jatkuva puheenvuoron käynti, vuoropuhelun käynti on tärkeää. Meillä on tällaisia ihmisiä, jotka ovat vastuussa siitä, että ne ovat mukana pienten yritysten äh, asioissa ja ovat, pitävät kanavaa auki siihen suuntaan. Ja Irlannissa näistä pk-yritysten tilanteesta on tiedotettu hyvin laajasti. Ja tämä maksu menettely tai aikaisen maksujen menettely, se on olemassa mukana näissä. Se on yhteinen aloite Irlannin äh, Credit Management Instituutin ja, ja pienten yritysten äh, liiton äh, sekä Irlannin yritysten ja yritysten liiton ja kauppakamarin ja muiden toimijoiden aloite siis. Se on, siinä, on, siinä on perustettu myöskin tällainen online-portaali. 2015 vuodesta se on toiminut ja siinä pyritään muuttamaan tätä maksukulttuuria. Ja tämä aloite on jatkuva, jatkuvaa työtä. Se jatkuu ja on olemassa vähemmän kuin 300 tahoa, jotka tähän on kirjautunut. Eli tämä on jatkuva, jatkuvaa työtä, mitä pyrimme tekemään tämän asian puitteissa. Olemme saaneet hiljattain hyviä esimerkkejä suurista yrityksistä tai suuresta yrityksestä, joka on sitoutunut ajoissa maksamaan laskunsa. Se on erittäin hyvä asia. On äärettömän tärkeää, että eri elimet, jotka edustavat yrityksiä, ovat aktiivisesti mukana promotoimassa ja viemässä eteenpäin tätä hanketta ja alo- aloitetta. No yhteenvedonomaisesti julkinen sektori, sen pitää johtaa omalla esimerkillä ja mitään muuta tapaa ei ole. Meidän pitää käyttää omaa kokemusta hyödyksemme. Tämä on jatkuvaa työtä loputonta työtä ja näin voimme sanoa omasta kokemuksestamme. On erittäin tärkeää, että yritysten edustajat ovat mukana ja edustavat pieniä yrityksiä myöskin, jotta saataisiin muutosta aikaiseksi. Ja jotta saataisiin tiedotuskampanjoita, joilla voidaan tukea näitä sääntöjä, säännöstöjä keskushallinto pyrkii myöskin järjestämään erilaisia tiedotuskampanjoita. On olemassa vuotuinen yrityksistä huolehtimistapahtuma, jossa otetaan huomioon tai kysellään, että mitä pienet yritykset saattaisivat tarvita. Ja niissä puhutaan myöskin näistä ajoissa tehdyistä maksuista ja säännöistä, jotka koskevat maksuja meillä ei ole ollut minkäänlaista tarvetta lainsäädännön muutokselle. Ehkä tämä on se jatkuva työ, mitä teemme ja minkä parissa painiskelemme. Ei ole ollut mitään, ollut mitään tarvetta lainsäädännön muutokselle. Olemme katsoneet menneisyyteen ja myös tässä puhuttiin näistä hankintasopimuksista. Minäkin katsoin tähän suuntaan ja katsoin, että miten niitä voitaisiin hyödyntää. Ei välttämättä kyseessä ole minkälainen lainsäädäntöaloite niihin liittyen, mutta olemme avoimia tietysti kaikille ajatuksille ja jos saamme tilannetta parannettua näin ollen. Kiitos. For, uh, Kiitos. Ennen kuin jäsenet saavat jälleen puheenvuoron, antaisin puheenvuoron Vaidlille grow osaston yksikön päällikkö. Olkaapa hyvä. Uh, thank you very much. Um... Kiitos paljon. Hyvää päivää kaikille. Ensinnäkin kiitän Imkoa tästä hienosta aloitteesta, jonka ansiosta pääsemme keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta ja ennen kaikkea kuuntelemaan teidän kokemuksiamme, sillä ne ovat meille hyvin tärkeitä ja meillä on tilaisuus myös kertoa omista näkemyksistämme. Maksuviivästysdirektiivin vaikutuksia on todellakin arvioitu komissiossa. Näyttää siltä, että muutoksia on tapahtunut. Maksuehdot kaiken kaikkiaan ovat yhdenmukaistuneet ja lyhentyneet yleisellä tasolla, mutta olemme hyvin tietoisia siitä, että tilanne ei vielä ole hyvä ja että tehtävää on paljon. Maksuviivästykset ovat edelleen yleisiä kaikilla talouden aloilla, mutta erityisen ongelmallisia ne ovat niillä aloilla, joilla on hyvin paljon pk-yrityksiä. hyvin suuri osuus yrityksistä EU:ssa joutuu kärsimään maksuviivästyksistä ja erityisesti ongelma koskee pk-yrityksiä. Varsinkin yritysten välisissä suhteissa. Useissa puheenvuoroissa täällä todettiinkin tämä neuvotteluasemien heikkous yhtenä syynä. Tietenkin PK-yrityksissä vaikutukset tuntuvat suuremmin sen takia, että niillä on yleensä enemmän likviditeettiongelmia ja maksuviivästyksillä voi olla suoraa vaikutusta yritysten hengissä säilymiseen. Valitettavasti maksuviivästykset ovat yksi neljästä suurimmasta konkurssien syistä Euroopassa. Olemme hyvin tietoisia tämän ongelman olemassaolosta todellakin, mutta mietimme sitä myös laajemmassa kuvassa ja siinä, miten ylipäänsä voimme tukea PK-yrityksiä. Haluaisimme parantaa yritysten rahoituksen saatavuutta, sijoitamme paljon rahaa EUn budjetista PK-yritysten tukemisiin ja maksuviivästyskulttuuri Euroopassa toimii sitä kaikkea muuta vastaan, mitä teemme. Komissio aikoo jatkossakin tehdä töitä tilanteen parantamiseksi. Mitä johtopäätöksiä me sitten olemme tehneet ja mitä seuraavia vaiheita miettineet? Pitääkö direktiiviä muuttaa? Mietiskelemme, että onkohan muut, direktiivin muuttaminen sittenkään sopiva ratkaisu ongelmaan. On mietittävä sitä muun muassa, ja varsinkin yritysten välisissä toiminnoissa, että direktiivin täytäntöönpano on melko heikkoa, koska se on yritysten vastuulla. Meillä ei ole mitään tarkastajia, jotka vaatisivat selvityksiä tai rankaisisivat siitä, että direktiiviä ei noudateta. Meidän on tunnustettava, että varsinkin yritysten välisissä suhteissa täytäntöönpanossa on puutteita. Julkishallinnon suhteen meillä on lisää, enemmän toimintakeinoja kuin yritysten välisellä kentällä ja äskeisille puhujille haluan kertoa, että olemme aloittaneet hyvin tiukan politiikan jäsenvaltioita vastaan näiden valtavien maksuviivästysten suhteen ja tiedämme, että Italia on viety EUn tuomioistuimeen näistä maksuviivästyksistä johtuen. Ja tiedämme, että muuallakin toteutetaan toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, joten jotakin kyllä teemme tässäkin suhteessa. Yleisesti ottaen direktiivillä on ollut myönteisiä vaikutuksia, mutta siinä on tämä rakenteellinen heikkous täytäntöönpanossa. Täytäntöönpano on monimutkainen kysymys ja täällä on monta kertaa jo sanottu, että meidän täytyy katsoa sitä, miten voimme parantaa direktiivin täytäntöönpanoa. Ja tästä pääsemme sitten siihen johtopäätökseen, että meidän on ymmärrettävä entistä paremmin niitä syitä, joita maksuviivästysten takana on. Ja miksi yritykset eivät maksa maksujaan ja mitkä voisivat olla sitten tehokkaita toimia, joilla direktiivin täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa. Tilanteen tilannekuvan selkeyttämiseksi osastoni on tilannut tutkimuksen, jossa kerätään tietoa ensinnäkin näistä yleisimmistä syistä maksuviivästysten taustalla ja odotamme saavamme siitä uutta tärkeää tietoa Monet täällä ovat puhuneet siitä ja yksi puhuja mainitsi, mainitsi taloudellisen lukutaidottomuuden eli tiedon ja taidon puute. Monissa PK-yrityksissä ei oikein tunneta näitä direktiivin turvaamia oikeuksia ja niin edelleen. Sitten on pitkien ja mutkikkaiden laskujen hyväksymismenettelyjen ja muiden maksumenettelyjen ongelma. On tärkeää tutustua myös eri maiden tilanteisiin ja siihen, millaisia toimia eri puolilla on toteutettu. Oli hienoa kuulla tämä Aris esimerkki täällä Alankomaista, eli miten voidaan tukea maksukulttuurin tervehtymistä – Tuossa tutkimuksessa on saatu jo mielenkiintoisia tutkimuksia. Yksi vaihtoehto olisi se, että käytettäisiin yleisesti lyhyempiä maksuehtoja ja toinen sitten hyvin toimiva väline se, että lisätään avoimuutta siitä, sen tiedon suhteen, että miten hyvin yritykset maksavat laskujaan. Sitten todellisten sanktioiden määrääminen yrityksille on yksi mahdollisuus, jos ne eivät noudata maksuaikoja. Koulutuksen ja opastuksen tarjoaminen pienille toimijoille, tietoisuuden lisääminen ja palkitseminen hyvästä maksukäyttäytymisestä. Tämä meidän tutkimuksemme julkaistaan tuota pikaa ja siitä on saatavana paljon ideoita jatkotyöskentelyä varten. Tällä osa-alueella meidän on toimittava fiksusti, sillä täytäntöönpano todella on hankalaa. Pitää myös pyrkiä hakemaan synergia muiden politiikan alueiden suhteen. Epäterveet maksukäytännöt täällä mainittiin ja epäterveet kaupankäytännöt elintarvikeketjussa on myöskin asia, jota parhaillaan käsitellään ja siinäkin voidaan osana mainita nämä maksuviivästykset. Pitää miettiä asioita uusista näkökulmista ja miettiä sellaisia tukitoimia, joilla maksukulttuuria Euroopassa voitaisiin parantaa. Eh, and then, eh, Mrs. Grappini, please. Kiitos paljon, Grappini. Kiitos. Puhun hieman lyhyemmin tällä haavaa. Irlannin esimerkistä ja tästä keskustelusta käy selkeästi ilmi, että on olemassa jaettua toimivaltaa. EU ei voi ratkaista kaikkea. Moni asia kuuluu kansallisen toimivaltaan. Hallinnot ovat tärkeässä roolissa siinä, että panan täytäntöön asianmukaisesti ja eettisesti olemassa olevat säännöt negatiivinen esimerkki siitä, että jokin valtio ei maksa, ei voi toimia yllykkeenä yrityksille olla maksamatta. Luulen, että direktiiviä voidaan parantaa. Meillä voisi olla joko valkoinen lista tai musta lista huonosti maksavista maista. Minä olen elänyt sosiaalisessa valtiossa, Kyse ei ole siitä, taloudessa ei saisi olla vallita anarkia. Ei voi olla niin, että voimakkaan määrää maksaako vai eikö. Valtion pitäisi astua väliin sikäli kun on epätasapaino. Ja nyt komission tulisi tulla väliin. Silloin kun valtio ei elä vastuidensa mukaan. Ja Italiasta olemme kuulleet traagisia esimerkkejä ja kaikissa maissa on näitä traagisia esimerkkejä – ja olen sitä mieltä, että on hallintojen syy toimia. Komission tulisi valvoa. Kyseessä on sisämarkkina-alue. tietää sitä muuta. Valtio jättää yksin ja tehdään mitä halutaan. Vahvin voittaa. Mutta meillä on sisämarkkina-alue, jonka tulisi toimia eettisesti, reilusti. Kun tulee käsitellä yritysten välisiä maksuja ja pienyritysten ja suuryritysten välisiä maksuja, niin toki on hyvä, että tehdään tarkistuksia direktiiviin ajatellen pk-yrityksiä. Tänä aamuna äänestimme minun mietinnöstä. Kahdeksankymmentä tuhatta enemmän käytetään pk-yrityksiin. On katsottava, mitä voidaan tehdä koulutuksen kanssa, taloudellisen, taloushallinnon koulutuksen suhteen. Olen sitä mieltä, että me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me emme voi olla tunnistamatta, että suurilla on valta pienen verrattuna. Tämä on tunnustettava. Lisäksi on tämä negatiivinen esimerkki valtioista – mikäli valtio maksaa suuryrityksille ja suuryrityksillä on alihankkijoita, niin miten on hyväksyttävää, että valtion budjetista saatavat varat eivät päädy alihankkijoille? Tämähän on peräisin valtion budjetista alun perin ja sen tulisi päätyä kansalaisille, jotka työskentelevät pk-yrityksille. Ei ole oikein, että neuvotteluvaltin omaava yritys saa rahat, mutta alihankkeiden työntekijät eivät saa rahojaan. Tätä tulisi miettiä. Haluaisin, että tätä asiaa työstetään ja toivon, että komissio on vastaanottavainen. Kiitos paljon. Ja PK-yritysten edustajille sanoisin, että kiitos, että tulitte tänne. Emme halua sulkea suuryrityksiä pois. Meillä on ollut keskusteluja interryhmässämme ja me pyrimme löytämään toimivan ratkaisun. Pienet yritykset toimivat suuryritysten ympärillä. Ja on katsottava suuryritysten ja alihankkijoiden välisiä suhteita. Pienet yritykset tarvitsevat myös raaka-aineensa esimerkiksi, joten haluaisin nähdä, että työstämme tätä. Kiitos. Sulik, please. Sulik. Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, mi tu Kiitos paljon puheenvuorosta. Täällä väitetään, että minä olen sanonut asioita, joita en ole sanonut. En minä sanonut, että tehkö kukin mitä haluaa. Emme me elä missään maailmassa, jossa pelkästään ruoho kasvaa ja kukat kukkii, vaan elämme ylisäädellyssä maailmassa. Jos jokin menee pieleen, niin uskotteko, että sitten kun tehdään lisää sääntöjä, niin se saadaan kuntoon? Meidän pitäisi huolehtia siitä, että olemassa olevat säännöt ja säännökset pannaan täytäntöön ja että ne toimivat. Komission edustajakin totesi, että komissiolla on toimintamahdollisuuksia tämän tyyppisissä kohtaloissa kuin tuolta Italian eteläosasta kuulimme täällä. Miljardeja euroja EU syytää tuonne ja sillä sitten mahdollistetaan tällaista toimintaa osaltaan. Jos joku vuosikausia toimittaa tuotteita tai palveluita julkishallinnolle, niin komission pitää pystyä toimimaan ja vaatimaan, että tuo julkishallinnon toimija noudattaa sääntöjä. Ei pidä laatia sääntöjä sääntöjen päälle, jos eivät ne aikaisemmatkaan toimi. Ei se vain onnistu. Ja sitten rouva Mertinille huomautus. En minäkään usko, että tekään haluaisitte kommunismia. Te olette aivan liian nuori että ole pystynyt siihen tutustumaan, mutta tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla ja uskon, että kaikki meistä haluavat elää paremmassa maailmassa, mutta ei kaikkea voida ratkaista säännöillä. Se on ihan järjetön ajatus. Ei voida ajatella niin, että EU pelkästään lakeja säätämällä voi ratkaista kaikki maailman ongelmat. Eihän se nyt todellakaan niin ole. Thank you very much. Uh, I don't... Kiitos. Eipä täällä todellisia kysymyksiä tainnut olla. Me saamme kaksi todella iskevää esimerkkiä siitä, mikä voi mennä pieleen tässä toisessa paneelissa ja esimerkin hyvistä käytännöistä Irlannista. Minä kiittäisin tietenkin kaikkia panelisteja. Toivotan teille lykkyä pyyttyyn kaiken kanssa. Kuulitte komissiolta, että he ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin. Kiitos lämpimästi kaikille läsnäolostanne. Kiitos myös jäsenille Euroopan komissiolle. Näillä puheilla luulenpa, että voimme päättää tämän kuulemisen ja Tämä on myös viimeinen kokouksemme ennen kesälomaa. Haluan lämpimästi kiittää sihteeristöä hyvästä työstä viime kuukausien aikana. Puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja. Tulkit kiittävät asiakkaitaan. Ja vielä lopuksi haluaisin toivottaa kaikille antoisaa lomaa. hän elokuussa.